So, schönen guten Morgen. Niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat. Aluksi koordinaattorien päätökset, siis päätökset eilisestä koordinaattorien kokouksesta. Eh, kopiot on jaettu jo teille, jos ei ole mitään huomautettavaa tänään kello 12.30 mennessä, ne katsotaan hyväksytyiksi. Ja siis myös ne päätökset, jotka tehtiin 25. tammikuuta. Nyt tulemme sitten äänestykseen Euroopan komission äh, vastuuvapaudesta ja aloitammekin äänestyksellä suoraan. Ensin otamme koeäänestyksen, katsomme miten laitteet toimivat. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist... Äänestys päättyy. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Onneksi olkoon. Nach der Erfahrung könnte ich jetzt sagen, solange... Niin, nyt voidaan sitten sanoa, että niin pitkään kuin se riittää. Hmm. Das ist jetzt... Moment. have a voting list. Der Rapporteur ist Massimiliano. Esittelijänä on Massimiliano Salini ja tulemme tarkistukseen yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Peter Lundgren, olkaapa hiljaa. Tarkistus 13 puolesta. That's not my problem. Voting list. Äänestyslista Vastuuvapaus, Euroopan yleinen budjetti, Euroopan komissio. Onko se teillä nyt edessänne? Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 24 West dafür. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 46 ääntä annettu, 37 puolesta, yksi tyhjää, kahdeksan vastaan hyväksytty. Kiitos. Wir kommen jetzt zur Abstimmung zur Näin siirrymme EASA äänestykseen. Kollega Ajala Sender on esittelijä. Tarkistus numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Anteeksi, tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten suullinen tarkistus viitostarkistukseen liittyen. Ajala Sender, olkaa hyvä. Ja. dem Fall ja. Thank you. It's, a uh, in the fields of safety, social... Turvallisuuden alueella, sosiaalisen olosuhteiden ympäristön suojelun alueella me sisältimme nämä sosiaaliset olosuhteet, siis turvallisuus, sosiaaliset olosuhteet ja ympäristö kaikki. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Hyvä. Siinä tapauksessa tästä ei voida äänestää laisinkaan. Eli äänestämme tarkistuksesta viisi ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Anteeksi, tarkistus seitsemän puolesta. Vaiko sittenkin? Siis kuitenkin tarkistus neljä Vier Also Ja, Nelonen raukea, joten kyllä se vaan on tarkistus seitsemän. Hyvä, kiitos. Eli tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. No hei, haloo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No jos on jotain asiaa, niin ulos sitten. Sitten 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Loppuäänestys. Paul, onko? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 41 neljä ja yksi tyhjääni. Hyväksytty. Die nächste Abstimmung ist... Seuraavaksi äänestämme Cesar-hankkeesta. Tässäkin valmistelijana toimii kollega Ajala Sender. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Ja Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 40, 5 ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut valmistelija Ajala Senderille. Ja sitten vielä Emsa, tässäkin kollega Ajala Sender, valmistelijana tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Eli tarkistus viisi, äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 29 vastaan, kolme tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, yksi tyhjä, kuusi vastaan, hyväksytty. Onnittelut. Näin pääsemme viimeiseen äänestykseen. Euroopan rautatievirasto. Tässäkin valmistelijana toimi edustaja Ajala Sender. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen raukeaa. Sitten suulliseen tarkistukseen. Edustaja Ajala Sender, olkaa hyvä. Uh, niin kohta kolme. Me sisältämme siihen vuotuisuuden budjettiperiaatteen mukaan monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa. Eli siis budin täytyy sisältyä tähän puitteeseen, joka on monivuotisessa rahoituskehyksessä. Vastustaako joku? Joku nousee seisomaan, mutta se ei liittynyt tähän. Eli tarkistus yksi, suullisin tarkistuksen höystettynä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta Ykkönen raukeaa, koska suullinen tarkistus hyväksyttiin, joten näin pääsemme tarkistukseen kaksi, niin kuin sanoinkin. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 7. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. 17 puolesta 29 vastaan, ei yhtään tyhjää, joten hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9 puolesta Kyllä, kyllä. Tämähän hylättiin. Eli yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten suullinen tarkistus edustaja Jala Senderiltä. Olkaapa hyvä. Si. Niin. Jälleen kerran englanniksi. Loppuun. Ja on tilapäisen toimenpiteen näyttänyt käyttöön valvontaa, joka poistetaan sitten, kun on riittävät todisteet siitä, että menettelyjä toteutetaan tyydyttävällä tavalla. Tässä on hiukan vivahteita verrattuna herra Ajan tekstiin. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä vastustavan, joten nyt äänestetään siitä. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 seuraavana puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 9 mhm. vastaan, ei yhtään tyhjää, hyväksytty, joten onnittelut valmistelijalle. Äänestykset päättyvät tähän. I think we can continue. Ines. Wir kommen nun zu dem nächsten Punkt. Das ist No niin, näin pääsemme seuraavaan esityslistan kohtaan. EUn ja Makaon välinen sopimus tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskien. Esittelijänä toimii edustaja Liebrecht Koch. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esitellä hyvin täsmällisen esitykseni ilmaliikennesopimuksesta erityisanta Makaon ja EUn välillä. Ja voin sanoa, kun menettely on saatettu päätökseen, olla erittäin lyhytsanainen. Kysymys on sopimuksesta, jolla 15 kahdenvälistä sopimusta EUn jäsenvaltioiden ja erityishallintoalueen välillä korvataan. Kysymys on ilmaliikennesopimuksesta, joka on kiistaton. Ja tällä tavalla voidaan myöskin hoitaa se, että tämä sopimus on yhteisöpää EU-lainsäädännön kanssa, kilpailussäännöt, turvallisuuskysymykset, verotuskysymykset ja sijoittautumisoikeus. Näillä osin täytetään vaatimukset, joita Euroopan tuomioistuin on esittänyt. Sopimus on jo marraskuussa 2013 allekirjoitettu. Se vaati kuitenkin parlamentin suostumuksen tulakseen toimeen. Me EU-parlamenttina voimme todeta, että meillä ei tässä menettelyssä mahdollista tehdä mitään tarkistuksia varsinaiseen sopimukseen, vaan tarkistuksia, jotka koskevat minun suositustani. Minä kuitenkin suosittelen, kun kysymys on hyvin ongelmattomasta asiasta, että me tuemme sopimuksen hyväksymistä. Oikein paljon kiitoksia. Onko kommentteja? Gesine, olepas hyvä. Ich kann sagen. Voin sanoa, että esittää esittelijän kollega Farian puolesta esittelijän suositusta. Me olemme aivan samoilla linjoilla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Foster. Ensi herran nimessä haluamme kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä ja tuomme hänen kantansa. Danke. Kiitos. Muita kommentteja ei taida olla. Haluaako komissio lausua jotain? Ei komissiokaan. Tarkistukset on jätettävä, niin tämä on ihan muodollinen seikka, 24. päivä kello 12 mennessä. Ainoa mahdollisuus liittyy siihen, että sopimuksen solmiminen hylätään. Kaikki muut tarkistukset eivät ole hyväksyttäviä. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan loppuun ja pääsemme EUn laajuisia multimodaalisia matkatietopalveluita koskevan delegoidun säädöksen valmistelu. Alkuun komissio saa maksimissaan 10 minuutin alustuksen. Eikö kukaan komissiosta ole paikalla? Ei voisi vähänpää kiinnostaa. Ja. Gut, dann gebe ich der Berichterstatter. No siinä tapauksessa puheenvuoro siirtyy esittelijälle. Eli Gesine Maisna. Minä kyllä tässä tapauksessa haluaisin, että komissio olisi paikalla. Niin, minä olen vakavissani. Kyllä se on oikein tässä menettelyssä, että on mitään välttämätöntä, että komissio on paikalla. Ehkä voidaan sitten muuttaa sitä, mutta en, sittenhän tulee tämä kuuleminen. Ja. Für den nächsten Punkt ist sie da da? Entäs seuraava esityslistan kohta siihen liittyen, onko komission edustaja paikalla? Der elektronische Informationsausschuss? Eli sähköinen tiedonvaihto, eikö siihenkään liittyen ole komission edustaja paikalla? I must say that it's the first time. No enpä ole aikaisemmin nähnyt tämmöistäkään tilannetta 12 vuoteen. Okay, then I think we make a rest until 10 o'clock. No, sitten pidetään tauko tuonne kello 10 asti.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 I think now we will start. No niin, voinemme aloittaa, koska komissio on kyllä paikalla, mutta oma väki puuttuu. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. Yeah, I... Okay, then we continue and the floor is yours. Ms. Commissioner. <laughs> Absolutely not. My name is Claire Dupré. I'm the head. Minä en ole komission jäsen, vaan olen älykkäiden liikennejärjestelmän yksikön päällikkö DG Movista. Haluan kiittää mahdollisuudesta olla tänään paikalla. Mehän olemme työstäneet äh, multimodaalisia matkatietopalveluita jo jonkin aikaa. On hyvä, että myös tämän valiokunnan sihteeristö on paikalla. Me olemme keskustelleet myös jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa ja nyt oli oikea ajankohta tulla selittämään tilannetta, missä nyt mennään, kun olemme kehittämässä tulemaa delegoitua säädöstä multimodaalisten matkatietopalvelujen osalta. Parlamentti ja komissio ovat näissä asioissa samoilla linjoilla. Meillä on sama tavoite. Me haluaisimme, että asiat etenisivät nopeasti. Kenties on hyvä pitää mielessä se, että tämä aihe ei ole komissiolle mikään uusi aihe. Sehän oli mukana jo vuonna 2011 valkoisessa kirjassa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon ja aikaa on kulunut, mutta selitän hieman siitä, mitä olemme tehneet tällä välin hyväksyimme komission työasiakirjan, jossa on aika yksityiskohtainen etenemissuunnitelma multimodallisen matkatietopalvelun ja lippujärjestelmän osalta. Edustaja Koch on työstänyt tämän jälkeen parlamentin oma-aloitteista mietintöä multimodaalisista järjestelmistä, aivan niin kuin mainitsin. Meillä on paljon poliittista tukea tällä alalla tukenamme. Delegoitussäädös, josta nyt puhun, on pitkälti sidoksissa äh, puheenjohtaja Junckerin prioriteetteihin. Totta kai puhumme digitaalisesta sisämarkkinastrategiasta, energiaunionista. Tällä alalla yritämme mahdollistaa myös kestävämmän kuljetuksen. Kyse on työpaikoista ja kasvusta. Ja tällä alalla meillä toimii paljon yrityksiä, jotka ovat dynaamisia – Kyse on myös sisämarkkinastrategiasta. Yhteen toimivuus on yksi peruskriteereistä, jotta palvelut voivat toteutua EUn laajuisina. Yritykset tätä kautta voivat myös saada etuja sisämarkkinoista. Mitä sitten on tapahtunut tällä alalla? Ensinnäkin toteaisin, että parlamentin ja neuvoston ansiota on se, että jotakin tällä alalla tapahtuu. 2008 komissio teki oman ehdotuksensa, ITS Road-ehdotuksen. Parlamentti ja neuvosto pyysivät komissiota äh, laajentamaan tämän direktiivin soveltamisalaa ja huomioimaan myös muut liikennemuodot. Tämä on siis tulosta teidän pyynnöistänne. Aikoinaan oli järkevää saada meidät pohtimaan asiaa hieman laajemmasta näkövinkkelistä. Meillä on tehtynä ulkoinen tutkimus ja sen avulla olemme perehtyneet myös volyymeihin. Kolme miljoonaa ja ylikin rajat ylittävää matkaa tehdään EU-ssa. Emme puhu edes työmatkoista, vaan Tämä heijastelee, miten tärkeästä markkinasta tässä on kyse ja miten relevantti aihe on kansalaisten näkökulmasta. Totesin, että meillä on hyvin pitkälti sama tavoite työssämme. Me kaikki pyrimme siihen, että helpotamme tiedonvaihtoa, kulkemista lähtöovelta aina määränpäähän saakka. Mahdollisuuksien mukaan katamme kaikki eri matkustusmuodot. Monet kenties sanovat, että jos nyt suunnittelen matkaa, niin monet asiat ovat jo mahdollisia. Tämä pitää paikkansa, mutta kun nyt katsoisimme näitä kalvoja, jotka näkyvät tuolla valkokankaalla, niin kun perehdymme rajat ylittäviin matkoihin, niin yritämme saada tietoa matkasta kohteesta A kohteeseen B. Kun matka yrittää järjestää niin, että pääsisi ensin rautatieasemalle tai lentokentälle, ja sitten huomioidaan vielä aivan viimeisen pätkä tästä matkasta, niin sitten tilanne monimutkaistuu. Näette kalvolta, että tilanteita on erilaisia. Siellä on ensinnäkin hajautettu vaihtoehto, eli EUn laajuinen multimodaalinen matkatietopalvelu, eli suuri palveluntarjoaja on kyseessä. Tämä malli heijastelee pitkälti yksityistä, yksityisen sektorin tarjontaa. Niin kuin mainitsin, jos todella haluamme puhua ovelta ovelle mahdollisuuksista, niin täytyy pystyä luottamaan myös yksityiskohtaisempiin tietoihin, eli mitä on tarjolla kaupungin sisällä kaupungin sisäisessä liikenteessä. Silloin kyseeseen tulee hajautettu malli. Vasemmalta näette, että palvelut on liikitetty keskenään ja samanaikaisesti on myös näitä keltaisia kohtia. Voimme luottaa siihen, että saadaan myös paikallisliikenteen kulkuneuvoista ja vaihtoehdoista tietoja. Miten tämä analyysi sitten on ollut hyödyksi, kun olemme tätä hanketta täsmentäneet? Se on ollut hyvinkin hyödyllinen. Olemme ymmärtäneet paremmin sen, mihin delegoidussa säädöksissä tulisi puuttua, jotta mahdollisuuksien mukaan voisimme tukea eu laajuista multimodaalista matkatietopalvelua. Kuluttaja ei niinkään ole kiinnostunut siitä, onko tarjottu tieto tarjolla ratkaisun yksi, kaksi vai kolme kautta. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin tukipalveluista, taustapalveluista. Haluaisin korostaa sitä, että paljon jo tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla. Ja tästä syystä, kun nämä keskustelut nyt etenevät näin nopeaa vauhtia myös jäsenvaltioiden kanssa, niin jos katson vaikkapa Itävallan tai Tsekin tasavallan tilannetta, niin siellä on jo kansallinen multimodaalinen matkatietopalvelu. Pohjoismaissa taas on paljon uuden tyyppisiä business-liiketoimintamalleja, joiden tarkoitus on tarjota täsmällistä tietoa kuluttajille. Liikkuvuus, mobiliteetti nähdään palveluna. Ranskassa on hiljan hyväksytty laki, joka johtaa siihen, että tietoa saadaan paremmin saataville. Myös jäsenvaltioilla on oma etuunsa helpottaa saatavuutta ja kuroa umpeen aukkokohdat. Olemme siis työstäneet näitä tietoja, tätä dataa, olemme pyrkineet tunnistamaan eh, erilaisia malleja tässä multimodaalisessa matkatietopalvelussa. Jotkut näistä ovat perus rakenteita esimerkiksi niin, että voidaan konsultoida vaikkapa aikatauluja. Ja sitten kun edetään pidemmälle, niin toiminnot ovat sitten kattavampia, monimutkaisempia. Samanaikaisesti olemme perehtyneet palveluihin. Tarkoitus on, että näiden solmukohtien välillä voitaisiin myös löytää yhteensopivia palveluita. Aiemmissa delegoiduissa säädöksissä olemme käyttäneet samaa lähestymistapaa, eli kansallisesti on pyydetty tällaisia yhteyspisteitä niin, että sitten ajan, ajan mukaan tietojen kattavuutta laajennettaisiin ja myös maantieteellistä kattavuutta laajennettaisiin. Me haluamme todellakin kattavuutta niin, että sekä ydinpalvelut katetaan, että myös laajasti koko ala katettaisiin. Meillä on Kohin mietinnön määräaika. Yritämme vuoteen 2023 mennessä kattaa koko alan. Voin tämän alustuksen jälkeen sitten vastata kysymyksiin, mutta totean vielä kerran, että kyse on delegoiduista säädöksestä. Kyse ei ole siitä, että määräämme tiedon saatavuudesta, vaan kyse on siitä, että kun digitaalista tietoa on saatavilla, niin se tarjottaisiin standardoidussa muodossa ja se olisi kansallisissa yhteyspisteissä saatavassa muodossa. Me puhumme huomattavasta edistyksestä raideliikenteen alalla, ilmailualalla ja myös julkisen liikenteen kohdalla asiat etenevät siihen suuntaan, että sanoisin, että varsin nopeasti voimme tarjota paljon kattavammin tietoa kansalaisille. Ja näin voimme luoda perustan sille, että saamme integroidun lippujärjestelmän jossakin vaiheessa toimintaan. Varmasti kysymyksiä tulee ja sitten voin täsmentää näitä seikkoja kysymysten kautta. Kiitos. Antjotskivi. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Gesine Maisna. Paljon kiitoksia ja kiitokset tästä selonteosta. Ehkäpä nyt ymmärrätte, miksi halusin odottaa komissiota. Tärkeintä on, että komissio alustaa keskustelua ja minä aina tykkään tällaisista visuaalisista tukipalveluista, joten nämä slaidit olivat ihan paikallaan ja tämä on hyvä asia, mitä on tehty ja kuukausittain tapaamisen järjestetään viimeksi tammikuussa ja tällä viikolla muistaakseni seuraavan kerran. Ja tämä on aika lailla liikkuvuuteen liittyvä vallankumouksellinen edistysaskelles. Tämä koskettaa kaikkia kansalaisia, myös vammaisia. Jos puhutaan integroidusta Euroopan laajuisesta järjestelmästä, joka linkitetään digitaaliseen maailmaan ja jakamistalouteen, sitähän ei vielä ole tarjolla ja sitä on vaikea kuvitella, mutta tietenkin tämä edellyttää tietojen saatavuutta. Mehän olemme tästä jo keskustelleetkin. Minulla olisi pari kysymystä. Ensinnäkin seuraavaa. Kaikki maathan ovat tässä mukana, mutta tietyissä maissa on olemassa ongelmia. Tietoja ei haluta oikein antaa käyttöön. Esimerkiksi Saksassa rautatiejärjestelmään liittyen tiedot eivät ole kaikkien rataosuuksien osalta käytettävissä ainakaan kovin helposti. Ja tietenkin jotkut monopoliasemassa olevat tahot eivät halua luovuttaa tiedoista, mutta tällainen integroitu lipunmyynti edellyttää näidenkin tietojen saatavuutta, mikä on hyvä asia ja tunnen Hampurin parhaiten. Poikani opiskelee siellä. Hän sanoi, että siellä ei tarvitse autoa laisinkaan. Siellä on tietoa tarjolla enemmän kuin tarvi. Eli jos tietää, mistä lähtee ja minne on menossa, niin sitten saa kaikki mahdolliset tarvittavat reaaliaikaiset joukkoliikennevälinetiedot käyttöön ja ihan takuu varmasti myöskin aikataulun mukaisesti paikalle pääsee tai määräpäähän pääsee. Näin pitäisi tehdä myöskin Euroopassa, joten nyt kysyisinkin, että missä ne esteet piilevät? Voimmeko me parlamentaarikkona kartaa, kantaa kortemme kekoon, eli että me painostaisimme kansallisella tasolla ihmisiä toimimaan, sillä Tämä integroitu järjestelmä on hyödyksi kansalaisille, ympäristölle ja varmaan kukkarokin ei kevene niin helposti kuin tätä nykyään. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Liebrecht no. Tietojen yhteen sopimattomuus ja formaattien yhteen toimimattomuus estävät EUn multimodaalisen matkatietopalvelun toteutumisen. Minä vastasin tämän asian valmistelusta ja siksipä olenkin iloinen siitä, että tätä multimodaalista tieto, matkatietopalvelujärjestelmää pyritään kehittämään. Tässä tarvitaan tietojen vaihtoa ja välittämistä ja tärkeää on, että saamme luotettavia reaaliaikaisia tietoja käyttöön. Ja nyt kysyisinkin, että tällainen tietojen vaihto on tarkoitus toteuttaa, mutta onko olemassa mitään tärkeämpää tai tarkempaa tietoa aikataulun suhteen tarjolla? Olen kuullut jotain asiasta puhuttavan, mutta en tiedä pitääkö se paikkaansa. Me haluamme avoimia standardeja yhtymäkohtia ja olen iloinen, että tämä painopistealue on säilynyt myöskin delegoitua säädöstä valmisteltaessa. Ja sitten vielä yksi kysymys. Yhtenä painopistealueena on tietojen saatavuus vammaisille. Miten tämä on huomioitu delegoitua säädöstä valmisteltaessa? Kiitoksia. Danke sehr. Kiitos ja seuraavana edustaja Nielsen. Tack så mycket, ordförande. Jag var ju eh, skugga Kiitos, puheenjohtaja. Minä olin varjoesittelijänä tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä ja on hyvin tärkeää, että keskustelemme tarpeesta sellaiselle foorumille, joissa eri toimijat voivat keskustella asiaan liittyvistä aiheista. Meillähän on erilaisia kuljetusalan yrityksiä, liikenneyrityksiä, ja heidän on nähtävä tämä tilanne win-win tilanteena, niin että voimme tämän tyyppisessä järjestelmässä päästä eteenpäin. Miten tällainen foorumi toimisi? Danke sehr. Jetzt habe ich mich Paljon kiitoksia. Nyt minullakin olisi jotain sanottavana. Mitä tähän Hamburgin järjestelmään tulee, niin sellainen löytyy myöskin Berliini Brandenburg yhtymästä. Eli jos haluan liikkua jostain jonnekin, niin saan kyllä kaikki mahdolliset vaihtoehdot helposti käyttöön. Ja se on hyvä asia. Saksassa valtion rautateiden järjestelmä on aika hyvä. Se on Euroopan laajuisesti käytettävissä. Sieltä saan tarvittavat tiedot, mutta haluaisinkin tietää, että miten Tallinnasta Narvan liikkuva juna kulkee. No siihen liittyen ei ole mitään tietoa tarjolla, ainakaan Viron osalta. Mutta jos menen internettiin ja katson Tallinnan Narva yhteyksiä, niin sieltä niitä kyllä löytyy. Eli tiedot ovat saatavilla eri järjestelmissä toki, mutta nyt ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, että mitä järjestelmää käytettäisiin. Ja muistaakseni vuonna 2006 tai 2007 kolmannen rautatiepaketin osalta sovittiin jo kaikista asioista. Ja minä sanoin, että nämä rautatien viranomaiset ovat Euroopan viimeiset egoistit ja eivät halua tehdä mitään muuta kuin olla vastaharan toimimassa. Mutta he tietävät, että jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten me teemme työt, itse keräämme tiedot ja välitämme ne eteenpäin. Joten nyt kysyisin teiltä, että mitä tietoa teillä on ja mitä mahdollisuuksia teillä on purkaa tämä rautatiealan ihmisten vastahakoisuus. Miten voitte varmistaa, että määräaikaan mennessä tiedot ovat käytettävissä? Nyt kyse on vain ainoastaan tiedoista, eikä hinnoista tai lipun myynnistä. Oikeastaan ilmailun puolella järjestelmä on jo käytössä, sitä voitaisiin kopioida yksi yhteen. Mutta ovatko rautatiealan ihmiset jo päättäneet, että samaa se mitä Brysselissä päätetään, me teemme niin kuin on ainakin aina totuttu tekemään. Kiitoksia. Ja seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Olen erityisen tyytyväinen, että käsittelemme tätä komission ehdotusta. Pitää paikkansa, että ongelmiakin on ollut, niin kuin täällä muistuteltiin. Muutama kysymys komissiolle. Ensinnäkin kapasiteetti, joka tähän järjestelmällä liittyy, eli sen dynaamius, ja toiseksi normit. Katsooko komissio, että olisi toivottavaa määritellä normit, jotka sitten aiheuttavat jatkossa ongelmia joskus käy niin, että kun normi, standardi määritellään, niin kolme vuoden kuluttua se on jo sitten vanhentunut. Onko komissiolla ajatusta siitä, miten tällainen standardointi saataisiin to- toimivaksi? Olisiko parempi järjestää keskitetty järjestelmä, josta löytyisivät kaikki tiedot, niin että tiedot toimitettaisiin tähän keskitettyyn järjestelmään, vai olisiko parempi että luoda yhteydet olemassa olevien tietojen välille? Haluamme siis hyvin tiukan, taipumattoman järjestelmän, joustamattoman järjestelmän, joka kenties voisi olla helpompi ajatuksen tasolla, mutta sitten käytännössä sitä olisi hyvin vaikea jatkokehittää. Vai valitaanko sitten tämä ilmailualan ratkaisu niin, että mm, yhteydet ovat tässä etusijalla keskitetyn järjestelmän sijaan. Danke sehr, jetzt Karima Deli. Kiitos ja seuraavana edustaja Karima Deli. Oui, bonjour, euh, merci. Niin, kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti haluaisin kysyä komissiolta ensinnäkin, että miten olette huomioineet esteet, joita saatavuudessa on olemassa, kun ajattelemme intermodaalisia liikennetietoja. Onko teillä sellaisia tietoja, jotka liittyvät suoraan meihin? Esimerkiksi tietoja ympäristöstä, ilmastosta ja energian kulutuksesta eri liikennemuotojen osalta. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Pavel Kiitos ja seuraavana edustaja Telitska. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle. Itse asiassa aion lähestyä samaa asiaa samalta kannalta kuin tekin puheenjohtaja. Olemme saaneet nyt jonkin verran tietoa siitä, mitä on tapahtumassa, mitä ovat standardit. Niistähän ne ovat tässä tietysti yleinen keskeinen kysymys, mutta tietoa on olemassa edessä. Kysymys on, siitä, että keskinäisesti hyväksytään ja keskinäisesti harmonisoidaan asioita, mikä oli helppoa asiaa. Se on, siihen säätyy kustannuksiakin, mutta se ei kuitenkaan ole suurin ongelma. Suurin ongelma on, että rautatieyhtiöt, eivätkä peistä rautatieyhtiöt, ne eivät ole kovinkaan innokkaita, kun minä olin herra Kohin varjoesittelijä, tapasin erinäisiä rautatietoimijoita, yhtiöiden edustajia – ja saatettiin nähdä, että standardit ovat viimeinen väline, jota käytetään omien, oman liiketoiminnan suojelemiseen. Se on se, mitä tässä ollaan kohtaamassa, ja delegoidulla säädöksellä kenties voidaan osittain saada asioihin liikettä. Määräaikaa 2019 voi olla ihan hyvä asia, mutta meidän parlamenttina tulisi pyrkiä viemään eteenpäin integroitua äh, lippujärjestelmää, niin kuin olemme tehneet oma mietinnössä. Ja komission kenties pitäisi ehkä taktisemmin yhdistää nämä asiat toisiinsa, koska siitähän tässä on kysymys. Me emme halua pelkästään tiedon olevan saatavilla. Me haluamme, että sitä käytetään ja että se itse asiassa helpottaisi kuluttajien elämää, asiakkaiden, asiakkaiden toimintaa. Siitä tässä on kysymys. Siis tämä on tämä yleinen liberalisoinnin sateenvarjon jonka alla tämä tapahtuu sama kuin 400 paketti. Nämä ovat samoja asioita. Tämä on jotakin, mihin parlamentin täytyy keskittyä. Ei kysymyksiä. Minä näen hyväksi sen, että komissio lähestyy asiaa tällä tavoin. Mutta mitä me voimme tehdä prosessin helpottamiseksi? Paljon kiitoksia. No niin, komissiolla on esitetty tukku kysymyksiä ja jännityksellä jäämme odottamaan vastauksia. Olkoonpas hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and I'm happy to see that... Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että tämä aihe saa aikaan näin paljon kiinnostusta täällä valiokunnassa. Aloitan herra Kramerin kommentilla kolmas paketti, sen lisäksi myöskin äh, säädöksiä koskevat rautatien matkustajia. Sekin on lainsäädäntöä, jossa me kaikki olemme pyrkineet asettamaan tavoitteita ja viemään niitä eteenpäin. Rautatiesektori on, äh, ehkä Nilsson sanoi sen, että pitäisi saada aikaan tällainen tilanne, jossa kaikki osapuolet voittavat, koska useimman, useimmissa tapauksissa tilanne on se, että rautatien yrittäjät tarjoavat itse tietopalveluita ja ovat itse kiinnostuneita siitä, että he saavat parempaa tietoa matkapaketeista, joten nämä asiat ovat hiukan liikkeellä oikeaan suuntaan myös siksi, että halutaan saada lisää matkustajia, mutta samaan aikaan pystytään myös tarjoamaan sen lisäksi, siis mat, pelkkien matkalippujen lisäksi, joten se, että me nyt kaiken kaikkiaan pyrimme viemään asioita eteenpäin, me siis sanomme, että pyrimme kattamaan asiat itse asiassa ovelta ovelle, siis tämä on tällainen integroitu matka. Tämäkin on asia, joka saa liikettä tilanteeseen. Sitten liikuntarajoitteiset henkilöt, he ovat niitä, jotka ovat yksi, ensimmäinen kategoria, he kuuluvat tähän multimodaalisen liikenteen ensimmäiseen lyhmään, jonka asioiden pitää toimia. Kysymys on kysymys siitä, onko kysymys siis näistä kulkuneuvosta itsestään, onko niin päästä pyörätuolissa ja, ja miten tämä hoidetaan asemilla, onko olemassa tukipalveluita – me voimme siis tai pyrimme kattamaan hyvin erilaiset tilanteet, kaikki erilaiset tilanteet. Ja vielä sanoakseni selveydeksi, jos tieto on saatavilla digitaalisessa muodossa, silloin mahdollista kaikki tämä, kun ja me puhumme sitten esimerkiksi tällaista progressiivisesta lähestymisestä, asteittaisesta lähestymisestä, kun tietoa on, niin silloin palvelujen tarjoaja voi käyttää tätä? Ja, Rike. Ja sitten vastaus äh, herra Rikeen kysymykseen. Kaikki yhdessä paikassa, kaikki keskitettynä. Kaikki pieni yksityiskohta äh, määriteltynä vai halutaanko jotakin joustavampaa? Missä tässä vaiheessa haluaisin vain sanoa, että katsokaapa In the first place wanted an instrument which was... direktiiviä niin ähm, siinähän pyrittiin saman aikaan joustavuutta. Ja tämä oli siis se toimivalta, joka meille annettiin. Me olimme todellakin pyrkineet äh, viemään asioita tiettyyn suuntaan. Ei, ei ole suinkaan niin, että meillä olisi tällaisia viitestandardeja, mutta halusimme varmistaa, että toimipanovaiheessa pystyisimme tarttumaan niin moniin tilanteisiin kuin mahdollista. Me olemme tehneet tätä valintaa. Me olemme puhuneet tällaisista kansallisista yhteispisteistä. Se voi olla sama kuin joka hollantilaisten kollegoidemme äh, kokemus, jossa on siis tilanne, jossa tietoa kootaan. Tai sitten on muita malleja, joita sovelletaan muissa jäsenvaltioissa, joissa voi nähdä kansallisen äh, äh, lähestymispisteen tietynlaisena kirjastona josta otan tietyn kirjan, näen luettelosta, että kirja on olemassa tietyssä paikassa ja minä tiedän, mitä ovat ehdot, joilla minä voin hyödyntää tuota kirjaa. Tässä tapauksessa meidän tapauksessamme siis tietoa. Uskoakseni nämä, tällä tähän vielä. Uh, on the standards. So... Sitten standardeista. Me voisimme ottaa pois kaikki olemassa olevat standardisointiprosessit. Ja vois, voisin sanoa, että hyvää rautatieyhtiöillä on tietyt standardit ja ilmailualan ihmisillä on omansa, mutta me haluamme uuden. Mutta olla rehellisiä, sitä ei se koskaan sovellettu, koskaan pantu toimeen. Joskus on kohdattava se, että vaikka haluttaisiin jotain täydellistä systeemiä, joka kenties tulisi käyttöön 50 vuodessa, tai on valittava sitten mahdollisuus, jossa edetään pikaisesti. Ja pitää olla käytännön läheisiä, pitää varmistaa se, että tieto, joka liittyy rautatieliikenteeseen, on edelleenkin tarjolla. Mutta ero on siinä, jos joku palvelutarjoaja haluaa käyttää tietoa, se tietää, hän tietää, että tietoa on tarjolla, mitä ovat standardit, ja sen muuttaminen tiedoksi, joita annetaan asiakkaalle, on sitten huomattavasti helpompaa. Tuokin on siis nyt katettu. Svudu. Saanko keskeltä? Svudu-sovellus. Jos sitä käytän, niin saan parikin sataa tietoa brüssel berliinin välisestä lennosta kaikki mahdolliset tiedot yhdellä sovelluksella. Miksi ei ole mahdollista saada vastaavanlaista sovellusta kiskoliikenteen puolelle? Sitä en ymmärrä. Jos sanotte, että kyse on erilaisista tai hankalampi saada näitä tietoja, niin mistä syystä? But I also think that are we looking for... the... Ehkä me pääsemme vielä tuohon saakka, mutta katsommeko vain yhtä, etsimmekö tässä nyt vain yhtä appia? En tiedä. Ehkä Meillä on vielä pieniä lapsia, olen kiinnostunut muistakin palveluista. Jos meillä on vaikkapa kärryt mukana ja haluaisin tällaiset räätälöidyt tiedot, minulle räätälöidyt tiedot. Minä vain pyrin sanomaan, että se mitä me pyrimme kehittämään on tekninen ratkaisu, hallinnoinnin kysymys. Silloin pitää varmistaa se, että, että kun etsit jotain tiettyä rautatieliikenteen harjoittaja, onko se mahdollista? Kansallinen yhteispiste pyrkii tekemään näkyväksi kaikki liikenteen harjoittajat ja heidän, niiden asiakkaille tarvitsevat palvelut. Sitten vielä yksi asia. Herra Nilssonhan puhui siitä, miten me saamme eh, liikenteenharjoittajat mukaan, käymmekö kanssa keskustella. Vastaus on kyllä, mutta delegoitussäädös säädös toteaa, että tätä sovelletaan, jos digitalisoitua tietoa on tarjolla. Mutta sinun se olisi pakollista. Ei pidä unohtaa tätä. Ei kysymys ole pelkästään suosituksesta jossakin. Ei. Kun tämä on hyväksytty, se on olemassa. Siis, josta liikenteenharjoittajalla on digitalisoitua tietoa, hänen täytyy kunnioittaa erilaisia määräyksiä, jotka ovat tässä delegoidussa säädöksessä. Joten jos, jos olisi enemmän tällainen lainsäädäntö, lähestymistapa asiaan, eli siitä tehtäisiin pakollinen, niin sitähän se on. Me pyrimme kuitenkin kerkemään siitä samaan aikaan joustavamman sallien erilaisia modaliteetteja, jättäen kuitenkin hiukan tilaa uusille palveluille, joita saattaa vielä syntyä, niin että se tapahtuu käytännönläheisellä tavalla. eri liikenteharjoittajiin koskevat vaikutukset. Me olemme olleet siis yhteydessä rautatieyrityksiin, olemme esitelleet eh, sen, missä ollaan menossa ja mihin haluamme päästä. Eh, jo ohjausryhmässä TETAPissa ja me olemme tavanneet näitä muitakin ihmisiä – Eräs kollegani, joka on käsitellyt asiaa, ei tänään ole paikalla, koska hän on tapaamassa julkisen liikenteen edustajia. Jos me nyt katsomme koko tätä äh, liikentarjontaketjua, niin julkinen liikenne on se, josta on tällä hetkellä kaikkein vähiten digitalisoitua tietoa. Itse asiassa meidän pitää saada kaikki noudattamaan tätä. Tämä, heidän täytyy saada näkemään tämän valtaisaksi mahdollisuudeksi. Eh, sille, että julkisen liikenteen käyttö lisääntyisi. Tässä on, tämä on siis se tilanne, jossa ollaan tällä hetkellä. Ja lopuksi vielä sitten näistä lipuista. Ei ole niin, etteikö asiassa olisi tapahtunut mitään. Me olemme pyrkineet käyttämään horisontti 2020 ja sen törmämme mahdollisuuksia. Me olemme käyttäneet eh, verkkojen Eurooppa-mahdollisuuksia eh, siihen liittyvää, mutta vielä ei olla kuitenkaan näin pitkällä. Teillä on käsiteltävänä neljäs rautatiepaketti. Te asetette sen kautta suunnan. En itse ole seurannut neuvotteluja läheisesti, mutta huomaan, että te olette luomassa painetta. Nämä kaksi liikettä pitäisi tehdä samanaikaisesti nyt sitten – niin että jossakin vaiheessa päästään sitten johonkin. Minä tiedän, että teillä on myöskin tässä yhteydessä tällainen tarkastuslauseke. Eikä tässä olla vielä kaukana tuloksistakaan, jos olen nyt oikein, joten pitää katsoa hiukan mihin asti on nyt päästy, mutta se mitä minä haluan nyt on, että tässä yhteydessä ajatuksena on, että on kansallinen yhteyspiste olemassa, toimimassa vuonna 2019 – ei se ole kaukana tulevaisuudessa enää. Okei. Okay. We are in time. No niin, aikataulu pitää. Gesine, olepas hyvä. Ja ich musste eigentlich gar nicht mehr viel No eipä tuohon tarvitse paljon lisätä. Varmaan saamme päivitettyä tietoa edistyksistä. Minäkin olen hiukan malttamaton, niin kuin puheenjohtajakin, eli miksi rautatiealalla tämä edistys on näin hidasta Noinkohan aikataulu pitää, mutta hyvältä näyttää, mutta tietenkin komission ja jäsenvaltioiden on pai, komissionkin painostettava jäsenvaltiota ja meidän tulisi kahdenkeskisissä neuvottelussa kansallisella tasolla katsoa, että voitaisiinkohan markkinatoimijoita patistella nopeampaan toimintaan. Kiitoksia ja siinäpä kaikki. Niin, no nyt hiukan kiirettä pitää, joten seuraavaan asiaan. Eli komission asetus, asetuksen täytäntöönpanosta maatien kuljetusyrityksiä koskeva sähköisen tiedonvaihdon osalta. Nyt komission edustaja Edi voi esitellä meille tämän asian. Olkaapas hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. So you have for this Kiitos puheenjohtaja. Teillä on nyt edessänne täytäntöönpano asetusluonnos. Ja aiheena on maantiekuljetusyrityksiä koskeva sähköinen tiedonvaihto. Koko liikennevaliokunta 28. tammikuuta äänesti tästä ERU-hankkeesta. Ennen kuin käyn nopeasti lävitse täytäntöönpanosäädöksen äh, tärkeimmät seikat tässä ERUssa, tehän tunnette ne oikein hyvin, tämä järjestelmä on jo olemassa. Meillä on vuodelta 2010 asetus, jossa määritellään järjestelmän perusvaatimukset. Täytäntöönpanoasetusluonnos on tavallaan vain päivitystä tähän mekanismiin, mutta kuitenkin hyvin tärkeä päivitys erun osalta. Ei tarvinne muistuttaa erun merkityksestä ja tärkeydestä. Mekanismi mahdollistaa sen, että kansalliset maantiekuljetusyritykset ovat rekisterissä ja yhteydessä keskenään. Tämä on tärkeää komissiolle ja myös jäsenvaltioille. Todennäköisesti tiedätte myös sen, että monet jäsenvaltiot eivät noudattaneet määräaikaa näiden kansallisten rekistereiden yhteyksistä eruun. Sehän oli vuonna 2012 se määräaika ja tästä syystä komissio on käynnistänyt 2015 vuonna rikkomusmenettelyitä ja ne olivat aika lailla onnistuneita. Nyt 23 jäsenvaltiota on saanut jo kansallisen rekisterin aikaiseksi ja ne ovat yhteydessä eruun. Yksi menettely on käynnissä ja neljällä jäsenvaltiolla on vaikeuksia yhdistää kansallinen rekisteri ERU-järjestelmään. Ja tästä syystä komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn ja voi olla, että neljä jäsenvaltiota joutuu siis tuomioistuimen eteen. Muutama sana tästä täytäntöönpanon säädöksestä. Siinä on oikeastaan neljä pääinnovaatiota. Ensinnäkin muutetaan tiedonvaihtoa. Tarkoitus on parantaa hakua. Meillä on uusi toiminto uudessa ERRU-mekanismissa – on mahdollista vaihtaa tietoa toimijoiden luvista ja niiden voimassaolosta. Ja kolmas innovaatio on tärkeä komissiolle. Kyse on siitä, että tarkastajilla on myös pääsy erumekanismiin. Tässä vaiheessa tämä vielä rajoittuu lupatarkastuksiin, mutta katsomme, että tämä on hyvin merkittävä askel. Ja Neljäs innovaatio vielä loppuun. Erua sopeutetaan tiedonvaihtoon Siriuksen äh, kanssa. Tämäkin on tärkeää kohta, koska komissio pian hyväksyy asetuksen parlamentin myönteisen kannan jälkeen niin, että nämä vakavat rikkomukset huomioidaan. Näin me saamme tehokkaan mekanismin, välineen, erujärjestelmän ja kun vielä määritellään tarkemmin nämä äh, vakavat rikkomukset, niin sitten tiedonvaihto myös rikkomusten osalta toimii. Nämä ovat siis pääsäännöt, jotka tässä asetusluonnoksessa on. Ja loppuun vielä toteaisin, että toivon, että parlamentti tukee vahvasti tätä täytäntöönpanoasetusluonnosta. asetusluonnosta. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoroa? Edustaja Nilsen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, tästä johdannosta. Eilen me keskustelimme lausunnosta, joka koski reilua kilpailua tai niin kuin todettiin sosiaalista polkumyyntiä. Uskoakseni eilen oli selkeä enemmistö sen takana, että pyrittäisiin selviytymään sosiaalista polkumyynnistä, joka merkitsee siis sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa ja että lisättäisiin valvontaa, tehokkaampaa valvontaa. Minulla on muutama kysymys Ensinnäkin täällä nousi esille ehdotus siitä, että pienyritykset pitäisi, ne pitäisi olla oikeus poikkeukseen, koska niillä on vähemmän autoja käytössään. Haluaisin tietää, mitä komissio näkee sen, että joiden jotkut voisivat välttää sellaisen varustelun käyttämistä, välttää sellaisen varustelun käyttämistä tähän tarvitaan. Toinen asia on sitten jäsenvaltioiden tietokantojen tietojen saatavuus silloin, kun on kysymys ajokortista tai ajoneuvoista jos valvojat pysäyttävät vaikkapa kuorma-auton Pariisin ulkopuolella, joka tulee Tsekin tasavallasta, onko näillä tarkastajilla silloin pääsy Tsekin tietokantaan, josta löytyisivät tiedot sekä kuljettajasta että autosta? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. On tärkeää, että tiedot ovat saatavilla kaikista tietokannoista, jotta näistä valvonnoista saadaan tehokkaampia. Tässä olivat kysymykseni. Danke sehr, Kiitos ja sitten Karima Deli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Voisitteko sanoa, kun ajattelemme näitä sähköisiä tiedonvaihtoja, niin vastaako se yhteen toiminnan vaatimuksia perinteisten järjestelmien kanssa? Voitteko nyt tämän vahvistaa meille tänään? Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich jetzt das... Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten komissio, olkaa hyvä. Ah, je vais répéter la question. Toistan vielä kysymyksen. Eh, encore une fois, merci. <laughs> Vielä kerran, niin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, kun kyse on tästä sähköisestä tiedonvaihdosta, niin vastaako se niitä vaatimuksia, jota meillä on yhteen toiminnan osalta perinteisten järjestelmien kanssa. Now the floor is yours. No niin, komissio, olkaapa hyvä. I reply to the first question. Regarding... ensimmäiseen kysymykseen näistä poikkeuksista pienemmille pk-yrityksille. Tätä ei ole suunniteltu toimeenpanosäädöksessä, että olisi siis mitään poikkeuksia tämä politiikka on se, että nämä laitteet täytyy ottaa käyttöön ja täytyy pystyä valvomaan yrityksiä, ovatpa ne suuria tai pieniä. Siis nämä yritykset ei ole olemassa mitään poikkeutta, mutta sitten noin neljäsosa kustan investoinnista se liittyy kansallisiin viranomaisiin, eli siis tämä on pieni se osa, mikä heidän ponnistelu, mikä näistä ponnista kuuluu heille. Sitten tämä yhteensopivuus. järjestelmä perustuu vaihtojärjestelmään, johon käytetään ulkopuolista teknologiaa, siis se toimii itsenäisesti. Me olemme myöskin suunnittelemassa järjestelmiä, joissa kysymys on tietokantojen, tietojen vaihdosta, jotka käyttävät samaa tekniikkaa, joka, siis RESPE, joka liittyy siis, ja myöskin takoneet RESPE, joka liittyy siis äh, rekisteritietojen vaihtamiseen ja sitten takoneettisessa oli kysymys tiedoista niihin liittyvistä vaihdoista, mutta ei olemassa mitään yhteensopivuutta näiden järjestelmien kesken tai muiden teknisten ratkaisujen suhteen. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Niin, yksi kaksi yllättäen meillä onkin vartti ylimääräistä. Yhdeltä toista Tourism Task Force-ryhmä, matkailualaa käsittelevä työryhmä, tulee tänne yhdessä komission jäsenen Pienkovskan kanssa. Uusi tauko, eipä ole aikaisemmin näinkään käynyt, mutta nähdään kohta. I think we can start. Hmm? Ja, wir kommen nun zu unserer Sitzung der Tourism Task Force. No niin, seuraavaksi aiheeseen matkailualaa käsittelevä työryhmä. Islam UE puheenjohtaja, työryhmän puheenjohtaja, tervetuloa. Yhtä lailla toivotan tervetulleeksi komission jäsenen Bienkovskan. Olette ensimmäistä kertaa täällä vieraana. Edellisen kerran aiheesta vastaava komissaari vieraana oli vuonna 2013 komission jäsen Tajani. Olemmekin iloisia vierailustanne alustuksenne jälkeen eröffnen. Frau Kommissarin. Isvan Uje, matkailualaa käsittelevän työryhmän puheenjohtaja saa puheenvuoron. Olkaapa hyvä. honorable members. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Eli pitkään olette joutuneet odottamaan matkailualasta vastaavan komissaarin vierailua Yleisesti ottaen toteaisin, että olen iloinen tästä saamastani kutsusta tähän ensimmäiseen ajatusten vaihtoon ja haluan kiittää alkuun kollega Del Monte erityisen hyvästä tekstistä koskien matkailualan virittämistä. Se pitää sisällään monia hyviä suosituksia. Tarkkaan olemme perehtyneet tähän tekstiin ja palankin siihen vielä tuonempana. Komissiohan ei voi kovinkaan paljon puuttua matkailuun eri välinein, mutta me haluamme olla aktiivisempia. Tehän tiedätte, että meillä on matkailustrategia, joka alkoi vuonna 2010. Ja sitä käyttäen haluamme toimia hyvinkin aktiivisesti eri matkailualan osa-alueilla. Muistutuksena vain, no te olette parempi asiantuntijoita kuin minä, matkailulla on keskeinen merkitys Euroopan talouteen PKT osalta vuonna 2014 noin 24 000 miljoonaa paikkaa välillisesti ja suoraan tuli matkailun kautta, joten kyse on tärkeästä teollisuuden alasta. Ainakin minä tulkitsen matkailun teollisuuden alana ja se on er-, edelleenkin, siis Eurooppa edelleen maailman ykkösmatkailukohde. Se on hyvinvoinnin ja taloudellisen elpymisen keskeisin avain. 20 prosenttia työntekijöistä on alle 25-vuotiaita, joten tämä kannattaa pitää mielessä. Matkailu vaikuttaa liikenteeseen, rakennusteollisuuteen, jälleenmyyntiin, luovaan teollisuuteen ja moniin muihin teollisuuden aloihin huomattavassa määrin. Viime vuodet ovat olleet, kuten tiedämme, erittäin vaikeita taloudelle, mutta matkailuala ja luova teollisuus olivat poikkeuksia. Ne olivat aloja, jotka olivat vastustuskykyisimpiä kriisin aikana. Talouden elpyessä odotamme, että matkailukin lisääntyy nopeasti. Me tiedämme, että ala kohtaa monia haasteita. Ihan muutama niistä. Ne liittyvät, ne ovat samantyyppisiä kuin monien muiden alojen haasteet, mutta osa on matkailualaa kohtavia. Ensinnäkin digitalisointi ja uusien bisnesmallien kehittäminen, ja tämä tarkoittaa tietenkin yhtäältä myöskin kuluttajatottumusten muuttamista. Vanhat mallit muuttuvat. Nyt etsitään uusia räätälöityjä lomamalleja ja kaikki halutaan tehdä nopeasti eri välinein ja tietenkin teollisuuden on huomioitava tämä. Ja mitä tulee sitten uusien kohteiden aiheuttama lisääntynyt kilpailu? markkinaosuutemme tulee pienenemään ja pari lukua mainittakoon tässä. Vuonna 2000 meillä oli 51 prosenttia maailmanmarkkinoista hallussamme ja nyt ollaan jo alle 40 prosentin ja tämä näyttää jatkuvan jopa 31 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten taitoihin liittyvä haaste. Digitaaliset kieli, yritys ja hallinnolliset taidot ovat tarpeen, jotta ala voi säilyä. Ja tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että 99 prosenttia alan yrityksistä ovat pk-yrityksiä. Monia muitakin haasteita löytyy, kuten päätöslauselma tekstissänikin sanotaan, mutta yksi Haaste on vain se, että me tartumme olemassa oleviin mahdollisuuksiin. Dila- digitalisoituminen, digitaaliset teknologia tarkoittaa sitä, että voimme tarjota älykkäitä, innovatiivisia, kestäviä matkailualan palveluita ihmisille. Sitä ihmiset kaipaavat. Innovoiden mahdollisuudet ovat rajattomat ja näin on oikeastaan teollisuuden kaikilla aloilla. Sitten toinen haaste, kolmansien maiden mukana tuoma kilpailun lisääntyminen. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän töitä, jotta voimme houkutella enemmän matkailijoita Eurooppaan, eli lisätä näkyvyyttä. Ja näin Eurooppaa on markkinoitava paremmin matkailukohteena. Ja sitten mitä tulee taitoihin, tämä on erityisesti nuorille yksi mahdollisuus päästä markkinoille, koska heillä on uudenlaisia taitoja, mutta nyt kaivataan todellakin räätälöityjä yritystoimintamalleja, mutta myöskin yhteistyötä. Alan on kehitettävä yhteistyötä liikenne, kulttuuri, muotialan tekijöiden kanssa. Ja ehkäpä juuri siihen voisimme keskittyä komission puolelta, eli antaa suosituksia, osviittaa siitä, miten matkailuala voitaisiin paremmin linkittää kulttuuri, käsityöläistä tai muihin aloihin. Tietenkin yliopistojen ja koulutuslaitosten kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, jotta alan ammattilaiset jatkossa ovat päteviä. Tietenkin Eri järjestöilläkin on keskeinen rooli. Tämä matkailualan manifesto on erittäin tärkeä teksti. Se osoittaa, että ala haluaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Tällä alalla on mahdollisuus myöskin tarttua digitaalisuuden haasteeseen tekemällä yhteistyötä erilaisten foorumeiden kautta. Minä toivon myöskin, että liikkuvuutta ja tietoja parannetaan myöskin erilaisten oppisopimusten kautta. Aluepaikallistason työ, työskentelyn kautta voidaan välttyä siltä, että hinnoittelu aiheuttaa ongelmia, mutta meidän pitää tarjota alalle menestymisen mahdollisuuksia. Se on mahdollista, me voimme poistaa esteitä ja tietenkin voimme tehdä yhteistyötä eri tasolla juuri Euroopan hyväksi. Komissio haluaa tehdä tärkeää työtä tällä saralla. Me tarvitsemme koordinoitua, kohdennettua toimintaa – ja me keskitymme niihin muutamiin harvoihin aloihin, jotka meidän mielestämme tarjoavat parasta mahdollista lisäarvoa. Ja niistä liittyen, niihin liittyen muutama esimerkki. Mahdollisuuksien tarjoaminen. Se onnistuu siten, että rahoitusta on tarjolla pk-yritysten puolella uudistusten aikaan saamiseksi. Eli rahoitusta kaivataan, jotta pysytään ajan hermolla. Joten me teemme yhteistyötä, jotta PK-yritykset voivat saada vanhanlaisia ja myöskin uuden aikaisia rahoitusmalleja käyttöönsä. Meillä on olemassa strategisten investointien rahasto. Me lisäämme muun muassa COSME-rahaston ohjelman kautta myöskin tätä tukea PK-yrityksille. Ja 5. Huhti, huhtikuuta komissio järjestää korkean tason kokouksen tähän liittyen. Ja kaikki alan järjestöt ovat tietenkin tervetulleita. Ja pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on saada juuri rahoitusta alan yrityksille. Me katsomme myöskin, miten taitoja voidaan parantaa toukokuussa esitämme European Skills Agenda-hankkeen, eli katsomme, mitä eri aloilla voitaisiin asian hyväksi tehdä. Ja me katsomme, minkälaisia tietoja ja taitoja muun muassa matkailualalla tarvitaan. Ja tietenkin meidän täytyy toimintaympäristöä parantaa, poistaa esteitä. Ja tärkeimpänä on juuri se, että me toimimme yhtenäismarkkinastrategian kautta, joka hyväksyttiin viime lokakuussa. Kerroin jo, että PK-yrityksellä on keskeinen matkailualaan vaikuttava vaikutus. Meidän täytyy todellakin katsoa, mitkä ovat ne keskeisimmät ongelmat myöskin matkailualalla. Viittasin myöskin äh, yhteistyötalouteen. Meidän täytyy muistaa, että tietyt perinteiset yritykset pelkäävät, että nämä uudet yritykset välttävät tai kiertävät veroa ja heikentävät kuluttajan suojaa, joten paras lähestymistapa on selkeyden tarjoaminen kaikille toimijoille. Tätä olen peräänkuuluttanut muissakin valiokunnissa, mutta haluan sanoa, että joskus touko-kesäkuun vaihteessa me tulemme esittelemään suosituksia sen suhteen, miten toimia olisi toteutettava. Me emme halua uusia säädöksiä käyttöön, vaan meidän täytyy katsoa, miten voimme nykyisiä välineitä käyttäen päästä tavoitteeseen. Se on mahdollista. Eli uusia mahdollisuuksia, mutta varmistaen, että muun muassa työvoimalainsäädännön määräyksiä kaivataan, mutta tämä ei yksin oidu. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden puolelta tukea. Jäsenvaltioiden pitää poistaa byrokratiaa ja esteitä ja jäsenvaltioiden täytyy toimia yhdenmukaisesti. Lisäksi täytyy tehdä julkisten viranomaisten kanssa yhteistyötä. Me teemme yhteistyötä parlamentin, Unescon ja myöskin muiden kanssa yhteistyötä. Ja me katsomme myöskin Kiinan, Yhdysvaltojen, Etelä-Amerikan ja muiden uusien markkinoiden, kuten Intian suuntaan. Meillä on omassa temaattisia hankkeita muun muassa ravitsemusalan, kulttuuriperinnön ja muiden alojen edustajien kanssa. Eli tässä näinä vaikeina aikoina voi langeta pessimismiin matkailualan suhteen, mutta minä en niin tee. Ja voin vain toistaa toistamista tätä asiaa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Komission täytyy toimia hyvin aktiivisesti toimintamahdollisuuksien tarjoamiseksi. Tietenkin jäsenvaltioiden on toimittava hallitustasolla, alue- ja paikallistasolla, mutta myöskin matkailualan järjestöjen täytyy toimia yhtä lailla kuin Euroopan parlamentin varmistettaessa, että todellakin toimitaan toivotulla tavalla ja tarjoten ehkä uusiakin lähestymistapoja. Minä uskon, että tästä todellakin saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Me voimme tarjota työpaikkoja, joita mantereemme paraikaa kaipaa. Komissio on todellakin sitoutunut siihen, että tälle tielle päästään. Me tarjoamme uusia mahdollisuuksia poistamalla esteitä ja tekemällä yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kanssa – sillä kyse on todellisesta kumppanuudesta. Oikein paljon kiitoksia. Vielen Dank für den Vor- Oikein paljon kiitoksia tästä esityksestä ja nyt Isvan työryhmän puheenjohtaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan tervehtiä komission jäsentä. Tämä on tärkeä askel, tämä on tärkeä poliittinen poliittinen päätös hyvin tärkeänä ajankohtana. On tärkeää, että te olette nyt tullut tänne valiokuntamme matkailun työryhmän vuoksi. Tämä on tärkeää, siksi meillä oli muutama saada sanaamme vietyä eteenpäin. Meillä oli muuta avustajaa komissiossa, joka on joka paikassa, joka kokouksessa ja voi puhua matkailun puolesta. Ajankohta on tärkeä, sillä kuten komission jäsenkin jo totesi, me olimme ylpeitä siitä, miten kauniita, miten merkittäviä ovat tiedot, jotka koskevat matkailu Euroopassa, mutta nämä tiedot ovat menneisyyden saavutuksia. Ja jos me nyt emme tee päätöksiä, jos me emme tue asianmukaisesti matkailua tulevaisuudessa, tai vaikkapa viiden vuoden kuluttua nykyisten virheellisten päätösten vuoksi kilpailussa Euroopan matkailu joutuu haitta-asemaan, huonompaan asemaan. Ja kuten alussa sanoin, tärkeä kysymys tämä on myös siksi, että tässä parlamentissa tämä työryhmä on se, jonka velvollisuus on Kysymys ei ole siis mistään harrastuksesta, joka olisi vapaasti valittu. Tämä on siis työryhmän velvoite, että se pyrkii tukemaan matkailualan yrityksiä ja matkailualan työtä tekeviä ihmisiä, joita on 20-25 miljoonaa. Olin iloinen siitä, että komissio on paikalla ja kuten puheenjohtaja aluksi totesi, hän mainitsi, että vuodesta 2013 lähtien me olemme nyt ensimmäisen kerran tapaamassa alueesta vastaavan komission jäsenen. Haluan myöskin kiittää siksi puheenjohtajaa ja sihteeristöä siitä, että he järjestävät tämän tapaamisen. Tämän merkityksen osoittaa myös se, että tänään on 17 johtavaa eh, sidosryhmään edustajaa, jotka siis edustavat matkailun alaa Euroopassa. Näin monta heistä ei varmaan koskaan ollut samaan aikaan täällä paikassa. Kenties viime syksynä, jolloin YK matkailualan eh, pääsihteeri oli paikalla täällä, mutta voimme kaikki todeta, että päivittäisten eurooppalaisten päätöksien myötä komission jäsen eh, on eh, komissaarien kanssa on tärkeää, että ryhdymme yhteisiin toimiin. haluaisin ottaa sille kolme kysymystä. Ensinnäkin Komission jäsen alkulauseissaan totesi, että ei ole kovinkaan paljon oikeudellisia välineitä Euroopan tasolla toimielimissä, jolla voitaisiin tukea matkailua. Me koemme asian samalla tavoin, mutta me emme nyt olekaan etsimässä uusia oikeudellisia välineitä, vaan haluaisimme olla voimakas lobby, antaa tukea tälle matkailulle, siis teollisuuden alalle. Siksi me tarvitsemme sitä, että meillä olisi oma äänemme ja tarvittaessa meillä olisi myöskin mahdollisuus myös puuttua siihen, mitä komissiossa tapahtuu komission jäsenen tuella. Olen iloinen siitä, että te viittasitte Isabella del Monten valiokunnan jäsenen tekemään mietintöön, josta keskusteltiin täällä parlamentissa. Olemme iloisia siitä, että saimme myöskin komission vastauksen, jossa komissio toteaa sen, miten äh, tärkeä teollisuuden ala matkailu on Euroopalle. Silloin kysymykseni kuuluukin, miksi ei ole missään vakavassa Junckerin asiakirjassa matkailua, miksi miksi ei missään paikassa ole löydettävissä tässä Junckerin suunnitelmassa, jossa on paljon varoja käytettävissä, miksi siellä ei missään oteta esille erityisesti matkailua, matkailun alan yrityksiä tai matkailun työllistämisen mahdollisuuden tukemista. Miksi komission asiakirjoissa nämä asiat eivät nouse esille? Komission jäsen puheenvuorossaan puhui jotakin, mikä oli meidän korvillemme kaunista musiikkia. Ja minä haluaisin, että nämä ajatukset, nämä äh, arvojärjestelmät, että olisi tärkeää, jos saisitte nämä ajatukset vietyä leville eteenpäin myöskin muualle komissiossa. Komission jäsen toivottavasti saa lisättyä aktiviteettia komission sisällä matkailun alueella – ja siksi alan yritykset ja järjestöt ovat esittäneet oman julkilausumansa tästä asiasta. Minulla olisi parikin kysymystä. Näettekö te mahdollisuutta, rouva komission jäsen, sille, että, että nyt syntyisi tällainen eurooppalainen matkailusta vastaava viranomainen. Tästä on puhuttu paljon, mutta en olisi mielenkiintoista kuulla, tapahtuuko asiassa jotakin etenemistä. Toinen kysymys on se, Onko niin, että se liike, jonka YK matkailualan järjestön pääsihteeri ja asia, jota usein on otettu esille matkailualan interryhmissä, eli vuoden 2018 tulisi Euroopan matkailun vuosi. Mikä on tilanne tämän osalta? Miten voisimme yhdessä toimia tämän asian hyväksi? Kiitän kovasti alkupuheenvuorostani vielä kerran ja, ja nyt sanoisin, että on, voimme hyvin harjoittaa yhteistyötä niin ajatusten pohjalta, joita te esititte, ja, ja varmastikin me tulemme tukemaan teidän ohjelmaanne täällä valiokunnassa ja eri ryhmissä. Vielen Dank, Istanuel. Und jetzt kommt... Oikein paljon kiitoksia. Ja edustaja Lukaszewska, olkaa hyvä e, panie e, przewodniczący! ja też cieszę się że pani komisarz don. Minäkin olen tyytyväinen siitä, että komission jäsen on tänään vieraanamme. Olen edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että matkailu on hyvin tärkeä talouden ala. Monet PK-yritykset toimivat aktiivisesti matkailualalla. Olemme myös, myös hyvin tietoisia lisätä matkailijavirtoja Eurooppaan. Nyt kun huomioimme Pariisin tapahtumat, iskut ja sen kielteiset vaikutukset matkailuun, niin voi olla, että ihmiset valitsevat sitten muita kohteita lomakohteikseen. On varmistettava, että huomioimme myös taloudellisen puolen. Kun ajattelemme yrityksiä, jotka toimivat matkailun alalla, esimerkiksi Pariisissa, joissa oli erityismääräyksiä voimassa ja on erityismääräyksiä voimassa ja nämä vaikuttavat myös matkailuyrityksiin. Tällaisia tilanteita tulisi pyrkiä välttämään ja tulisi varmistaa, että matkailijat esimerkiksi Yhdysvalloista ja Aasiasta voisivat tulla runsain joukoin Eurooppaan. Junckerin suunnitelmissa todellakin puuttuu viittaus, jota voisimme käyttää tämän hyvin tärkeän talouden alan tukemiseen. Kysehän on myönteisistä vaikutuksista Euroopan talouteen. Danke sehr. Jetzt Isabel. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Del Monte, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Benvenuta alla... Kiitos, puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. On todella ilo, että olette paikalla tänään. Komission jäsen on jo todennut, että hän on käytettävissämme. Hänellä varmaan on jotakin keinoja tukea myös matkailualaa Euroopassa. Matkailu pitäisi nähdä teollisuuden alana, aivan niin kuin komission jäsen sanoi. Jos näin emme toimi, niin toimimme ikään kuin verukkeiden perusteella. Tämä ala vaikuttaa valtavalla tavalla BKTmme muodostukseen. On niin ikään perehdyttävä toimintasuunnitelmaan, ohjelmointiin jatkossa. Haluaisin kysyä, miten tarttuisitte tähän oma-aloitteen mietintöön? Mit, minkä alojen katsotte olevan keskeisiä aloja komission näkökulmasta? Totta kai parlamentilla on oma roolinsa tässä asetelmassa, mutta katsooko komissio esimerkiksi, että matkailu olisi äh, matkailun paikka tässä DG Grown alaisuudessa kenties ei ole niinkään näkyvä sijainti. Eikö se tarvitsisi näkyvämmän paikan niin, että se näkyisi ja olisi, tiedot olisivat saatavilla myös kaikilla virallisilla kielillä? No sitten tämä opas kirjanen, joka on matkailualalle laadittu, niin senkin tulisi olla käytettävissä eri kielillä. Me olemme aiemmin jo kommentoineet rannikkoalueiden matkailua ja merellistä matkailua. Kenties tämä voitaisiin ymmärtää erillisenä, erikoisena turismin alueena. Kiitoksia. Seuraavana kollega Slotowski. Przyłączam się do tych e, powitań, pani komisarz, bardzo miło. Kiitoksia. Tervetuloa arvoisa komission jäsen tänne valiokuntaamme. Kolme kysymystä. Virkistys- ja kylpylä palvelumatkailu. Tämä asia ei valitettavasti ole saanut kovinkaan suurta huomiota. Jos katsotte tätä alaa ja sen kehitysmahdollisuuksia, syrjäisimmillä alueilla, miltä se teidän mielestänne vaikuttaa? Ja sitten sitten eurooppalaisen laatumerkin perustaminen. Ja perheystävälliset matkailukohteet. Onko tämä teidän mielestänne tärkeä päätös? Ja sitten kolmas kysymys liittyen siihen, mitä kollega Okachevska on sanonut Onko teillä mitään tietoa sen suhteen, millä tavalla pakolaiskriisi on vaikuttanut matkailualaan Euroopassa, erityisesti liikevaihtoon niillä alueilla, joilla pakolaisia on enemmän. Seuraatteko tilanteen kehittymistä? Oletteko laatineet jonkinlaista skenaariota? Onko teillä jotain ennusteita sen suhteen, miten tilanne saattaa muuttua pakolaiskriisin takia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Barandika. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle siitä, että hän on vastannut meidän suunnitelmiimme. Mitä tulee siihen, mitä te sanoitte? Minä haluaisin sanoa, että olen yhtä kahdesta asiasta täysin teidän kanssa, nimittäin en usko, että on välttämätöntä, että saadaan aikaan uudistumista matkailun sektorilla Euroopassa, että me valmistaudumme kasvuun, jota on suunniteltu analyyseissä, jotka ovat yli, että yli 80 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Meillä on paljon haasteita valmistautuessamme tuohon. Mitä tulee sitten digitalisoitumiseen, se on perustavan laatuista mutta ajatellen nimenomaan uusien työpaikkojen kehittämiselle, uuden teollisuuden kehittämiselle. Ja tässä mielessä haluaisin sanoa, että Baskimaalla 2015 meillä oli ennätys, meille tuli yli kolme miljoonaa matkailijaa, mikä ei ole kovinkaan tavallista, siis enemmän kuin tavallisesti meidän alueella. Ja nämä henkilöt, jotka 50 prosenttia tulee käyttäen digitaalista foorumia, jonka me olemme kehittäneet kehit- jotta voimme myydä paremmin omaa aluettamme, omaa autonomista aluettamme. Te puhuitte mahdollisuuksista, joita teollisuudella on työpaikkojen luomisessa, mutta minä haluaisin kysyä, onko niitä komission asolla on jonkinlaisia suunnitelmia, jonkinlaista valmistelua, työtä, joka olisi luonteeltaan horisontaalista, sillä matkailun myötä tulee myöskin talve sille, että toteutetaan eurooppalaiset hankkeet, jotka ovat ensisijaisia, ja että me myöskin parannamme sitä, miten voidaan hyödyntää paremmin työllisyyden ohjelmia, jotta voidaan puuttua työttömyyteen, jota joissakin maissa on tällä uudella kasvulla ja uusilla mahdollisuuksilla, joita sisältyy matkailuun. Ja sitten mitä tulee yliopistoihin, se on perustavanlaatuinen kysymys, koska ne tulisi paremmin lähestyä integroidusti näitä kysymyksiä, niitä ihmisiä, jotka työskentelevät matkailun alueella, ne eivät kysy ole pelkästään jostain kokkien kouluttamisesta, jotka luovat työpaikkoja jonnekin, vaan tarvitaan yliopistollista koulutusta, jossa on kielien koulutusta, jossa koulutetaan erilaisia ihmisiä eri ammatteja, joita huomioon eri alueita, jotka liittyvät tähän matkailuun Euroopan osalta. Pitäisi katsoa tämä, että olisi tällainen innovoiva paikka, joka kehittää näitä ajatuksia. Onko olemassa mitään suunnitelmia sille näiden aiheiden osalta? Euroopan tasolla puhutaan paljon asiasta. Jokaisessa maassa on lähestymistapa erilainen, mutta onko olemassa on tällaista horisontaalista lähestymistapaa, jota voitaisiin kehittää hiukan paremmin Euroopan tasolla niin, että tulokset olisivat parantuvaa tehokkuutta ja että kansalaiset hyödyntäisivät paremmin tarjontaa. Miten komissio näkee asian? On noussut esille tämä äh, foorumi, mutta on muitakin, jotka ovat nousseet esille matkailun alueella. Voisitko jotenkin edetä tässä asiassa jollakin tavoin? Ajatellaanko tätä? Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Evans. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission sen. Pahoittelen sitä, että en kuullut puheenvuoroanne alusta saakka. Tulin paikalle hieman myöhään. Kollegoin tämän pidän hyvin tervetulleena sitä, mitä tänään olette esittänyt. Erityisesti painotusta taitojen, pätevyyden, harjoittelupaikkojen osalta. Tämä on omille, oman alueeni nuorille hyvin tärkeää. Me olemme onnistuneesti kehittäneet maan pohjoisosissa ohjelmaa, ja siinä mukana, Walesissa siis, ja siinä mukana on myös matkailu. Erityisesti olemme keskittyneet nuoriin. Meillä on tässä ikään kuin uutta yleisöä ja uutta asiakaskuntaa kautta maailman. Totta kai meillä on alueellamme liikenneongelmia. Niitä on syytä korostaa, mutta niihinhän te, myös te aiotte keskittyä. Mainitsitte suuntaviivat. Sielläkin nähdään yhteyksiä esimerkiksi matkailun ja kulttuurin välillä. Tämä kaikki on tervetullutta. No sitten nämä pöytäkirjat, esimerkiksi Alppien yleissopimus, jolla edistetään liikennettä ja kestävää matkailua Alppien alueella, ovat niin ikään hyvä asia. Kysymykseni liittyy tarpeeseen katsoa tilannetta yhteisrahoituksen osalta, esimerkiksi kohesio- ja sosiaali- rahaston rahoituksen kautta, rakennerahastojen kautta. Tarkoitushan on vahvistaa taloutta ja usein nämä hankkeet saavat joko ra- rakenne, aluerahoitusta tai kohesion rahoitusta ja täytyy perehtyä siihen, kuinka tehokkaasti tämä toimii. Voimmeko saada vuosi katsauksia tilanteesta, jotta todella tehokkuuteen voidaan perehtyä? Kiitos. Danke sehr. Kiitos ja seuraavana edustaja Uto. Io pure mi scuso come la collega, sono arrivata leggermente in ritardo. Kollegan puolesta minäkin joudun pyytämään hiukan anteeksi, olen tullut tänne hiukan myöhässä, mutta vielä kerran kiitos, että olette tullut tänne, jotta viemme kuin puhua sektorista, joka on lähellä meidän sydäntämme. Olen pahoillani siitä, että monet kollegat eivät tänään ole paikalla. Minä itse tulen Etelä-Italiasta. Etelä-Italia kuuluu niihin alueisiin, jotka vähiten pystyvät saamaan suoraa rahoitusta matkailulle. Valitsee suuri sekannus tässä, koska ei ole olemassa niin paljon valoparoja, joilla pyrittäisiin tukemaan pelkästään matkailun sektoria. Näitä täytyy aina erikseen etsiä, mutta minä haluaisin ymmärtää seuraavan asian, että komissio minusta voisi saada asian hiukan lisää selkeyttä. Vallitsee hiukan sekaannusta. Täytyy olla jopa äh, tällaisia erityisiä äh, kanavia. Asiat tavallaan kätketään jonkun muun sekaan varoihin, jotka on tarkoitettu PK-yritykselle, mutta kysymys on kuitenkin sektorista, joka on hyvin erityinen. Usein on kysymys toiminnasta, joka on sesonkikohtaista. Se on hyvin toisenlaista kuin muiden PK-yritysten toiminta, jotka voivat toimia 12 kuukautta vuodessa – on olemassa eurooppalaisia alueita, joilla ei ole mahdollisuutta helposti saada rahoitusta. Onko mietitty jotakin strategiaa sille, että voitaisiin tukea näitä, että voitaisiin päästä tästä kuilusta eroon, koska varoja asetetaan käyttöön, mutta varat menevät sitten niille, jotka heti pystyvät hyödyntämään varojen mahdollisuutta päästä käsiksi varoihin, mutta pitäisi kenties katsoa, voitaisiinko varoja paremmin kohdentaa sellaisilla alueilla, jotka ovat huonommassa asemassa ja jotka kuitenkin voisivat hyötyä paljon matkailusta. Minä tulen niin kuin sanottu Etelä-Italiasta. Onko komissiolla mitään erityistä strategiaa, joilla selvittäisi suurista vaikeuksista, joita on olemassa eh, matkailun sektorilla? Kiitos ja seuraavan edustaja Klun. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Minä en ole pessimisti. Minä suhtaudun myönteisesti maatkailun tulevaisuuteen. Irlannissa meillä ainakin on ollut myönteisiä näkymiä ja se on myös voinut antaa myönteisen panoksensa esimerkiksi työllisyyslukujen näkökulmasta. Kehitystä on siis tapahtunut. Teidän kommenttinne yhteistyötaloudesta ovat tervetulleita. Me tarvitsemme suuntaviivoja, ohjausta. Teknologia etenee aika menee eteenpäin, kehitys etenee. Ja meillä on erilaisia palveluntarjoajia, perinteisiä ja, ja uuden tyyppisiä. Ongelmia tällä alalla kyllä on, jotka on tunnustettava. Teknologia kuitenkin on olemassa ja kuluttajat sitä käyttävät. Yhä useampi kuluttaja käyttää iPadia tai iPhonea, tekee omia järjestelyjä, matkajärjestelyjään. Kuluttajat menevät eteenpäin, me emme voi jäädä paikoillemme. Tärkeää on, että pääsisimme jonkinlaiseen selkeyteen tällä alalla niin, että todella voidaan päästä eteenpäin. Haluaisin kysyä myös tällaisista laatumerkeistä Euroopan matkailun alalla. Meillä on parlamentin päätöslauselma. Onko teillä tästä ajatuksia? Ja sitten vuoden 2010 tiedonanto matkailusta. Onko tästä tehty tutkimusta ja kuinka validi tutkimus kenties on? Onko sillä seurauksia? Ja sitten rannikkoalueiden ja merialueiden matkailu, kun ajattelemme saaria, syrjäisiä alueita, merentakaisia alueita, niin me kovasti odottelemme tietoja myös tälle alalle, jotta otettaisiin askeleita eteenpäin äh, matkailun alalla myös näillä alueilla. Kiitos. Danke sehr. Kiitos ja seuraavan edustaja Tarpadella. Doamnă comisar, bine ați venit. Herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, tervetuloa. Mielestäni tämä on tarpeellinen keskustelu, hyvissä merkeissä kaikki on lähtenyt liikkeelle ja meidän pitää demokratian nimissä keskustella myöskin matkailun edistämisestä. Tällä kaudella Euroopan parlamentissa on tehty paljon työtä sen hyväksi, jotta saataisiin hyvä trendi aikaiseksi. Meillä on olemassa nyt matkailun työryhmä ja intatyöryhmä muun muassa kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Nämä ovat erinomaisia aloitteita ja Toivoisinkin enemmän aloitteita komissiolta matkailualalle. Tämä, kuten tiedätte, on tärkeä ala Euroopan taloudelle ja tätä alaa ei saa jättää sivuun. Sitä tulisi tukea. Muissakin ympyröissä olemme tavanneet, me olemme keskustelleet monista matkailualaa kohdannista ongelmista – Me Euroopan parlamentin jäsenet olemme täällä nyt edustamassa eri poliittisia ryhmiä. Täällä on olemassa vieraana myöskin eri järjestöjen edustajia. Tällä lainsäädäntökaudella kyseiset järjestöt ovat meille erittäin tärkeitä kumppaneita. Niiden kanssa on tehty tiiviistä yhteistyötä matkailualan tukemiseksi kaikin keinoin. Mitä tulee edessä oleviin ongelmiin? Ala kaipaa parempaa rahoitusta, parempaa koordinointia erityisesti PK-yritysten näkökulmasta katsottuen. Katsot, Tehän tiedätte, että Kosme 2016 budjetti on pienentynyt valitettavasti. Me tarvitsemme nyt komissiolta konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, että miten tilannetta saataisiin parannettua. Ja Junckeriltakin näitä tietoja kaivataan. Miten matkailu saadaan linkitettyä Junckerin ohjelman? Tiedän, että te suhtaudutte asiaan avoimin mielin, mutta me tarvitsemme nopeasti ratkaisuja, jotta meillä olisi selkeä viesti välitettävänä PK-yrityksille, eli että hekin voivat nauttia Junckerin ohjelmasta. Byrokratia on leikattava ja PK-yrityksillä on tarjottava suuntaviivoja sen suhteen, miten he voivat saada rahoitusta käyttöönsä matkailun edistämiseksi. Minä todellakin toivon, että meillä olisi uusi eurooppalainen matkailualan strategia. Tästä olemme keskustelleet ja te sanoitte, että tämä ei ole komission painopistealue ainakaan tällä hetkellä, mutta lähitulevaisuudessa ainakin jonkin sortin toimintaohjelma olisi esitettävä. Ja huomioiden vuoden 2010 tiedonanto. Työ tulee osoittamaan, että uudistuksia kaivataan matkailualalla ja keskusteluiden kanssa kautta voidaan varmentaa, että uudistuksia toteutetaan. Mutta kuten sanottu, kumppaneita emme saa unohtaa, yksityisen sektorin toimijoita emme saa unohtaa. Viittasitte matkailualan työllistämismanifestoon. Siitä tekstistä on luettavissa alan vahvuudet ja heikkoudet. Me tarvitsemme hyvää koordinoitua yhteistyötä matkailualan hyväksi, huomioiden yksityisen sektorin tarpeet. Me tarvitsemme kestävää kumppanuutta, parlamentti, alan järjestöt, komission on tehtävä yhteistyötä Yhtä lailla kaipaamme matkailualan ja kulttuuriperinnön teemavuoden vuodelle 2018. YKssa on todettu, että vuosi 2017 on kestävän matkailun ja kehityksen teemavuosi. Euroopan unioni tukee tällaista aloitetta, mutta me kaipaamme myöskin matkailualan eurooppalaista teemavuotta. Me valitimme teille viime vuonna tällaisen toivomuksen, jotta se esitteli jotta te voisitte esitellä sen neuvostolle, eli että vuosi 2018 olisi Euroopan matkailun teemavuosi. YK on matkailuasioista vastaava johtaja tukee tätä aloitetta – juuri eurooppalaisen matkailun tukemiseksi. Mitä tulee sitten epätavanomaisiin matkailukohteisiin, niihinkin täytyy tarttua, mutta se edellyttää parempaa markkinointia ja viestintästrategiaa kautta Euroopan. Sitä kautta kyseiset alueet voivat hyötyä tilanteesta, mikäli he kärsivät muun muassa liikenneyhteysongelmista. Eli komissio voisi pyrkiä tekemään kaikkensa liikenneyhteyksien parantamiseksi. Me tarvitsemme ikään kuin laatumerkin eurooppalaiselle matkailulle. Eli näin voimme tuntemattomia, mutta potentiaalisia markkina-alueita markkinoida paljon paremmin kuin tähän asti kuluneen kahden vuoden aikana olemme keskustelleet matkailusta vastaavien ministereiden kanssa ja me sanoimme, että potentiaalia on tarjolla hienoja, kulttuurillisesti mielenkiintoisia alueita löytyy roppakaupalla ja sitä kautta voidaan laajentaa matkailua, josta hyötyvät eurooppalaiset matkailijat ja muutkin. Kuten täällä on sanottu, Yhteistyötä kyllä tehdään, parlamentti tekee paljon matkailun hyväksi, mutta ehkäpä kannattaisi pohtia sitä, että tarvittaisinko jatkossa eräänlaista eurooppalaista matkailualan virastoa. Tämä virasto vastaisi myöskin siitä, että olisi eurooppalainen matkailualan akatemia olemassa, sillä me kaipaamme päteviä henkilöitä matkailualalla, jotta saamme parannettua tämänhetkisiä matkailualan palveluita. Sitä kautta kilpailukykyä voidaan parantaa matkailunkin alalla, sillä matkailuala on kovasti kilpailtu. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta meillä on paljon toiveita ja vaatimuksia ja Euroopan parlamentti haluaa varmistaa, että eurooppalainen matkailu kehittyy. Me olemme tietenkin intohimolla tässä mukana, mutta me tiedämme myöskin sen, että matkailu on keskeinen tekijä kehitettäessä eurooppalaista kansantaloutta ja jokaisen yksittäisen jäsenvaltion taloutta. Oikein paljon kiitoksia ja minä varmaan puhun tässä enemmistön puolesta sanoessani, että olen vakuuttunut siitä, että te ja komission puheenjohtaja Juncker tulette olemaan tärkeitä matkailualan tukijoita. Kiitoksia. Vielen dank. Oikein paljon kiitoksia. Niin minäkin haluaisin vielä lausua muutaman sanan sen. Matkailulla on tietenkin taloudellinen merkitys. Also, ich habe mich auch nochmal auf die Liste. Niin, minäkin halusin vielä sanoa jotain. Matkailulla on myöskin taloudellinen merkitys, niin kuin itsekin sanoitte, mutta kokemuksesta voidaan sanoa, että matkailu voi myöskin olla haittana itselleen. Ja nyt puhuisin eräänlaisesta matkailusta, joka lisää volyymiaan vuositasolla 20 prosentilla, eli pyöräilymatkailu. Me tiedämme, että tilanne muuttuu, on olemassa ihmisiä, joilla on mersu tallissa, mutta lähtevät sitten kulkemaan pitkin Eurooppaa polkupyörällä. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että pyöräilijä käyttää päivittäin 35 euroa ja tavallinen autolla matkustava tur- turisti 10 euroa. Eli tämä tarkoittaa vuosittain 44 miljardia euroa, eli yhtä paljon rahaa menee kuin risteilyjen kautta, mutta nyt puhutaan siitä, että mistä lisärahaa voitaisiin saada esimerkiksi risteilyalalle. No se ei ole mikään vaikea tehtävä, mutta sitten kun yritetään saada murtoosaa tästä potista pyöräily, pyöräilymatkailuun, niin sitten tilanne onkin aivan toisenlainen. Ja mitä tulee pyöräilyteollisuuteen, niin kyllähän Euroopasta löytyy alan työpaikkoja, mutta siitä ei juurikaan puhuta ja harvat siitä tietävät mitään. Ja sitten puhutaan, että matkailu olisi ikään kuin kausiluonteista. Me kävimme valiokuntamatkalla Suomessa tietenkin Tämä on hyvä asia että näitä verkostoja, latuverkostoja voitaisiin käyttää talvella, mutta miksi niitä ei voitaisiin käyttää myöskin kesällä pyöräilyreitteinä? Mehän tiedämme, että Itävallassa ja Sveitsissä näin toimitaan jo pidemmän aikaa, joten meidän täytyy myöskin katsoa, minkälainen merkitys tällä voisi olla, kun hyötynäkökohdat huomioidaan. Hirveätä infrastruktuuriinvestointia ei kaivata. Voitaisiinko katsoa, miten asiat voidaan kestävällä tavalla toteuttaa. Monesti paperilta voi lukea, että tämä on kestävä järjestelmä, mutta käytännössä se on aivan jotain muuta, joten mitäs itse olette tästä asiasta mieltä? Pascal pyytää puheenvuoroa. No, minä haluan katsoa tietenkin aina myöskin näitä puheenvuoroja suhteessa puolue ryhmiin, eli jokainen saa puheenvuoron. Olkapas hyvä. Kiitos puheenjohtaja ei mikään ongelmaa, mutta minä olen varjossa ja luonnollisesti tai kai tällaisia tärkeämmin tässä talossa kuin minä, mutta ei tässä ole mitään noutoa. Niin, aluksi Rova komission jäsen, tervetuloa ja pyydän anteeksi, mutta minä olin, olen tällä aamulla joudumme jonkin tekemään lyk- lykkäyksiä asioissa, mutta tämä on mikään ongelma. Niin, tämä alkusanainen kanta, äh, tämä kannanotto haluaisin sanoa, että ne olivat olla hyviä. Niin, niin rova komission jäsen, 12 vuoden ajan olen puhunut matkailusta tässä valiokunnassa aivan kuin herra Kramer, koska tämä on äh, liikenne- ja matkailuvaliokunta ja pikkuhiljaa me olemme päässeet siihen tilanteeseen, jossa matkailua ei enää pidetä pikkuasiana – Tuli puhun siitä, että jos on suuri matkulailla meillä Espanjassa, se on, se on paras teollisuuden ala, koska se on paras vaurauden lähde. Sen kautta on paljon työpaikkoja. Ja se on enemmän kuin pelkästään teollisuuden ala, koska se luo myöskin kulttuuria. Se pyrkii myöskin kiinnittämään huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. Se on jotakin sellaista, joka ansaitsee paljon huomiota, mutta meillä on kuitenkin ongelma – koska aika ajoin se komissiossa tyrmää eri asioihin, koska oli olemassa riittävästi lainsäädäntöä. Minä perustavanlaatuisesti kysyisinkin, mitä komission jäsen tulee tekemään, jotta tällainen harmonisoinnin kielon osalta pyritään kuitenkin samaan aikaan lainsäädäntöä Junckerin Musonvan yhteydessä, koska siellä suunnitelmassa on unohdettu se, että matkailu on yksi tällainen vaurauden lähde. Koska enää Espanjassa tilanne olisi se, että ei matkailu olisi niin tärkeää kuin aiemmin, koska meillä on niin köyhienä, mutta nousevissa maissa pitäisi on katsoa, miten siellä voitaisiin löydää vaurautta, miten saataisiin aikaan nousua. Tämä on uusi ilmiö, uusi ilmiö, jolla on sosiaalistaloudellinen luonne. Minä en tule toistamaan niitä monia asioita, jotka täällä on sanottu. Monia asioita ovat olleet hyviä asioita, mutta minun kysymykseni on, minkälaisiin toimiin te uskoisitte voitavan ryhtyä, että voitaisiin päästä eroon tästä harmonisoinnin kiellosta, että voitaisiin tehdä enemmän äh, hyviä asioita. Tämä talous tulee kuitenkin toimimaan. Mikään ei ole Eh, sitä vastaan, mutta eh, kilpailun kannalta on tärkeää tehdä lainsäädäntöä, koska tuotakin tehdään laittomuuden puitteissa. Täytyy saada aikaan kilpailu, joka on laillista, pitää huolehtia siitä, että eh, veronmaksu todetaan sen mukaisesti, että meidän pitäisi olla kuitenkin, jotka ovat hiukan ovelampia kiertäytyy jotakin, mutta kuitenkin pitäisi pystyä säätelemään tätä, koska muuten äh, tapahtuu toiminta, joka ei ole laissa. Ei voida tehdä sellaisia putoalueisiin, jossa ihmiset maksavat kuitenkin veronsa, tekevät työtä ja tekevät, ja sitten saman aikaan kuitenkin on jotakin ilmiöitä, joita oli säädelty ja jotka ovat menetyksiin. Joten on kyllä siis laittomista toimista, jotka eivät ole mukaisesti, mutta mitä tulee sitten matkailu tapahtukaiksemassa, että tällä hetkellä on miksi se, että vuokrataan asuntoja matkailijoille, että nämä asiat pitää saada jotenkin säädeltyä ja totta kai täytyy on olemassa todellinen kaos, joka liittyy tällaiseen laillisuuteen. Tämä asia pitäisi hoitamaan pikaisesti. tämän tämän olennaisen on kysymyksiä, koska se vaikuttaa matkailu meidän maissamme. Ja sanoin tämän, mutta kuin sanottu, haluan sanoa, että teillä on hyvä asenne asioihin näytettävän hyvin vakavasti. Se, mitä täällä tapahtuu, suhtaudutte asiaan, joka todellakin on eri, suuri asia mukaisesti. Ja monissa paissa tämä on, se on perustavanlaatuinen todellisuusalue. On monia nousevia talouksia, jotka ovat löytäneet matkailusta vaurauden lähteen, siis ei pelkästään materiaalisen vaurauden, vaan myöskin henkisen vaurauden. Ja me annamme tukea kaikille päätöksille, joita teette, jotka asettavat matkailun sille, siihen asemaan, jolla se ansaitsee. Kiitos ja seuraavan edustaja Plura. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi valiokuntaamme. Haluaisin esittää kaksi kommenttia. Ensinnäkin vammaisten tilanne matkailualalla. Kun ajattelemme kansainvälistä vammaisten oikeuksien yleissopimusta ja sen täytäntöönpanoa, eilenhän me keskusteluissamme sivuisimme myös tätä aihetta. Toivomme, että saamme hyvin mielenkiintoisen asiakirjan käsiteltäväksemme siitä, mitä toimia tällä alalla tarvitaan, jotta vammaiset eurooppalaiset voisivat vapaasti käyttää oikeuksiaan, noudattaa oikeuksiaan myös liikenteen alalla ja hyötyä matkailualan palveluista. Tämä asiakirja ja vammaisten oikeuksien yleissopimus tarkoittaa sitä, että matkailun esteettömyys tarkoittaa käytännössä tarjonnan parantumista. Usein vammaiset käyttävät äh, palveluja muina kuin sesonkiaikoina. Eli tämä on esimerkiksi työpaikkojen luomisen näkökulmasta hyvin tärkeä näkökulma. Sitten toinen kommentti, joka liittyy tarjontaan matkailualalla. Me puhumme matkailusta ikään kuin jälkiteollisesta talouden alasta. Meillä on tiettyjä laitoksia, jotka ovat toimineet aiemmin raskaan teollisuuden laitoksina. Ja nyt matkailijoita kiinnostaa uuden tyyppinen tarjonta. Kenties komissio voisi tällaisia aloitteita tukea, koska näin saamme parempaa tarjontaa myös Euroopan unionin sisällä, jäsenvaltioiden sisällä. Ihmiset ovat kiinnostuneita myös muustakin kuin rannoista ja vuorista. päivä huhtikuuta me järjestämme seminaarin nimenomaan teollisesta äh, perinnöstä ja matkailusta tästä näkökulmasta. Teidätkin on kutsuttu tuohon seminaariin. Tervetuloa. Paljon. Kiitos. Ja seuraavan edustaja gracias. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle siitä, että hän on ryhtynyt toimimaan matkailun puolesta, joka todellakin on yksi vaurauden keskeistä lähteistä, etenkin siinä maassa, josta tulee Espanjassa, minä edustan Balearien saaria, jotka on myöskin johtaja matkailussa. Se on meidän vaurautemme keskeinen lähde ja se on ollut myöskin moottorillaan päästy ulos kriisistä. Minun ajatukseni tällä hetkellä olisi siis seuraava. Kun ajatellaan tätä maataloutta ja sen aineellisuutta tulevaisuudessa ja puhutaan tällaisesta eurooppalaisen matkailun vuodessa 2017, niin minä milloin tullaan esittelemään strategiaa, joka koskee matkailua. Ja kun ajatellaan matkailua, niin se on todellakin asia, joka kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja joka tämä toimivalta usein on siirretty paikallisille ja alueellisille viranomaisille. Mitä toimia, menestys on ollut toimia, jossa on pyritty harjoittamaan koordinoidusti toimintaa eri jäsenvaltioiden kesken, mutta mitä tulevaisuudessa tehdään tekemään matkailun edistämiseksi Euroopassa, niin että Eurooppa säilyisi maailman ykkösmatkakohteena. Komissio puhui siitä, että on vaikeuksia harjoittaa harmonisointia, koska se ei ole sallittua. Ajattelen tällaisia rakenteita matkailussa jotta olisi jotakin tiettyä laatu kysymysten osalta tiettyjen vähemmistä, ja myöskin te puhuitte tästä turvallisuudesta ja siihen liittyvistä vähimmäisvaatimuksista, mutta Voitaisiinko kuitenkin harjoittaa jonkinlaista hyvien käytännön vaihtoa, jotta voitaisiin päästä äh, tiettyihin äh, laadun äh, normeihin ja myöskin eurooppalaisessa matkailussa. Miten saarten osalta haluaisin sanoa, että mikä on strategia matkailun alueella, joka koskisi siis rannikko- ja merimatkailua? Ollaanko tekemään selvityksiä niistä, mitä ovat haasteet, jotka liittyvät nimenomaan kestävään kehitykseen? Ja ja katsotaanko sitä myöskin sitä, mitä ongelmia saarilla erityisesti on, minkälaista tietoa voisitte antaa meille tästä. Suurin osa Välimeren saarista on, ovat sellaisia, joissa vauraiden päälähde on matkailu, ja matkailu on aina saarilla enemmän, se on aina ollut yhteydessä kollektiivisuuteen, siihen, että voidaan saada aikaan yhtenäinen, on yhtenäinen kohtalo, joka liittyy tähän, mutta tähän liittyy myöskin energiakysymys, energian täytyy olla puhdasta. Ja, mutta on myöskin tämä kestävyys. Suurin osa Välimeren saarista on sellaisia, että niillä on sesonkiluonteista matkailua, joten tarvitaan monimuotoisuutta, tarvitaan muun tyyppistäkin matkailua, ei pelkkää aurinko- ja uimarantamatkailua. Täytyy olla matkailu, joka kohdistuu myöskin erilaisiin koskien kulttuurista perintöä, joka näillä alueilla on. Ja, ja monimuotoisuus on hyvin tärkeä kysymys. Tärkeä kysymys on myöskin innovaatio. On totta, että innovaatio on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan pysyä kilpailukykyisenä. Lähes kaikki matkailukohteet äh, pyrkivät tällaisiin uusiin innovatiivisiin äh, sovellutuksiin, mutta mitä voisit sanoa tästä innovatiivisesta aiheesta ja sitten vielä tämä äh, esteettömyys. Matkailun täytyy olla esteetöntä ei pelkästään ajatellen aikuisia, vaan myöskin eh, ihmisiä, jotka ovat vammaisia. Kysymys on ryhmästä, johon Euroopassa kuuluu 80 miljoonaa ihmistä. Ja jos lähtee internetistä katsomaan tällaista pakettia, matkapakettia, niin täytyy aina ne määräykset liittyvät esteettömyyteen, niistä tiedot ovat hyvin erilaisia ja välttämättä ne eivät heijastele todellisuutta jakamassa paikan päälle ja synnyttävät odotuksia, jotka eivät täyty, koska joku matkustaa jonnekin siinä odotuksessa, että on menee, on paikka, joka on esteetön, esteellisestä olekaan. Puhun myöskin näistä urheilutarinoista ja muusta tässä yhteydessä, joten tämä estetyinen kysymys on yksi kysymys, joka on äh, nousemassa esille hyvin tärkeänä koko maailmassa. Ja lopuksi, ajattelen, että koko eurooppalaista äh, matkailua, mitä tullaan vuonna 2017 osalta tekemään sen suhteen? Mitä ovat odotukset? Kiitos. Ja nyt vielä kollega Ui hei. Kiitos puheenjohtaja. Vain puolitoista lauseella haluaisin nyt päättää tämän keskustelukierroksen. Komission jäsen saattoi kuulla, että on runsaasti ehdotuksia, havaintoja ja mielipiteitä, ja on olem tietynlaista samastumista ja tukea teille täällä ää, valiokunnassa Suomen, että myöskin pääosaston johtaja teki huolesti muistiinpanoja keskustelusta ja me luotamme siihen, että komission pääosastokin ja koko tämä ammattikunta nyt katsoo ja tulee saamaan tulevaisuudessa enemmän varoja budjetista tälle alueelle. Minä olen viime aikoina voinut todeta, että komission jäsen on erittäin suuri tukia meille näissä kysymyksissä. Ja nyt kiitoksia näistä puheenvuoroista ja odotamme mielenkiinnolla vastauksia. Vielen Paljon kiitoksia. No, monia kommentteja ja kysymyksiä kuulitte ja jännityksellä jäämme odottamaan vastauksia. Olkaapas hyvä. Mr. Uh, Puheenjohtaja, aika lailla kysymyksiä kuulimme. Heti alkuun totean, että saatte kaikkiin konkreettisiin kysymyksiin vastaukset kirjallisina. Mutta ensin sanoisin, että minä en ole pessimisti Euroopan matkailun suhteen. Olen todellakin optimisti ja olen sitä vakaumuksellisesti. Olen myös vakuuttunut, että nyt on aika komissiolle tehdä todella jotakin. Vaikkakin meillä on varsin kapea toimintamahdollisuus oikeusvälineitä käytössämme Euroopassa. Kuulimme myös täällä, että kyse on ennen kaikkea kansallisesta, alueellisesta ja paikallisesta vastuusta. Maailma kuitenkin muuttuu ja teidän Puheenvuoronne ja kommenttinne osoittavat, että ensinnäkään meidän välillämme ei ole mitään jakolinjoja. Ilmoitan nyt, että meidän on käynnistettävä työ komissiossa. Se kuuluu minun vastuulleni, niin kuin aivan oikein totesitte. Matkailua ei mainita toistaiseksi komission asiakirjoissa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä olisi olemassa. Totta kai se on olemassa. Meillä on paljon huolia siitä, että sanamuotoa ei löydy, kun teollisuudesta puhutaan, mutta työ on kyllä käynnissä. Yritän vakuuttaa myös kollegio muut jäsenet siitä, että meidän on käynnistettävä uusia aloitteita. Nimeä en vielä osaa tälle sanoa, koska meillähän on strategia olemassa jo vuodesta 2010 Omasta näkökulmastani haluaisin, että mandaatin loppuun mennessä pyrkisimme joihinkin konkreettisiin tulo, tuloksiin, ei välttämättä asetuksiin, en niinkään pidä asetuksista ja uusista instituutioista Euroopan tasolla, mutta kenties jonkinlaisia suuntaviivoja, ohjeistusta, niin että parhaita käytäntöjä jaettaisiin. Sanon ehdottoman kyllä vastauksen kaikille niille, jotka kaipasivat rahoitusalan käsikirjaa. Alkuun on myös todettava se, että Junkerin suunnitelma kattaa kyllä myös matkailun. neljäsosa on suunnattu pk-yrityksille. Aika lailla iso rahapotti on kyseessä ja matkailu ei ole eh, tietenkään erillisenä osiona tässä rahoituksessa mukana, mutta kyllä nämä varat ovat käytössä myös matkailualaa varten. Me olemme käynnistäneet korkean tason konferenssin, joka käsittelee juuri tätä kysymystä 5. huhtikuuta. Me tarvitsemme selkeytystä, aivan niin kuin monet ovat täällä todenneet. Tilanne ei ole selkeä matkailuyrityksille tältä osin, mistä ne voivat hakea rahaa, missä hakemuskaavakkeet voidaan täyttää. Joitakin rahoituslähteitä on, rakenne- ja kohesiorahastot. Minä itse olen nähnyt erinomaisia esimerkkejä siitä, miten matkailuhankkeita voidaan rahoittaa. Meillä on Junckerin suunnitelma, meillä on COSME-rahasto, jota pääosasto Grow hallinnoi. Ehdottomasti tarvitsemme tiedotusta, joka on saatavissa yhdeltä luukulta. Tämä konferenssi on jo tulossa, sitten saamme ohje kirjasen siitä, miten rahoitusta voi turi, matkailualalle hakea. No sitten kysymys kuulemisesta. Totta kai teitä kuullaan hyvin laajasti. Ajatus on vain vielä niin uusi ja toimintasuunnitelma on hyvin uusi matkailualalla – Meillä on kuitenkin hyvä perusta, joka varmasti toimii meille myös inspiraation lähteenä. Meillä on matkailualalta ohjelmajulistus, jota voimme käyttää työn pohjana. Me voisimme määritellä vaikkapa puolitoista vuotta ajanjaksoksi, että saisimme aikaan tuloksia. Nyt voimme jo käynnistää kuulemisen jonkinlaisen työasiakirjan pohjalta. Varmasti myös taidot ja pätevyys on yksi osa tätä työtä. Olen ollut viimeisten kahden päivän aikana mukana monissa konferensseissa. On käsitelty energiatehokkuutta, digitalisointia, pätevyyttä ja tarvittavia taitoja ja niiden päivittämistä. Varmasti tämä on osa myös tätä tekemämme työtä. Kyse ei ole pelkästään yliopistoista, vaan kaikenlaisista koulutusalan laitoksista. Teemme läheistä yhteistyötä pääosasto Maren kanssa, kun kyse on rannikko- ja merialuematkailusta. Me voimme tässäkin rakentaa sille, mitä meillä on jo olemassa – Kyse on myös matkailun esteettömyydestä ja vammaisten tilanteesta. Meillä on siis hyvä perusta jatkotyölle. Sama pätee myös terveysalan matkailuun ja kylpylöihin. Tähänkin kysymykseen on tartuttava. Sitten eurooppalaista laatumerkistä. Muutama vuosi sittenhän komissio teki ehdotuksen, neuvosto ei sitä tukenut. Uusia aloitteita meillä ei ole suunnitteilla, mutta kenties voisimme vielä tämän työn uudelleen käynnistää. Teilläkin on oma roolinne. Te voitte vakuutella jäsenvaltiota ja neuvostoa – toimimaan tällä alalla, jos Eurooppaan halutaan tällainen yhteinen laatumerkki. Kaikki mainitsemani aiheet voisivat siis olla osa työtämme lähikuukausien aikana. No sitten yhteisöllinen kuluttaminen, jakamistalous. Tällä alallahan meillä on useita toimia sisämarkkinastrategiassa. Yksi on niin sanottu jakamistalous tai yhteisöllinen kuluttaminen. Se on kaikista näkyvintä äh, nimenomaan matkailupalvelujen alalla, esimerkiksi majoitusalalla. En kuitenkaan halunnut mitään uusia säädöksiä. Kuitenkin meidän on saatava kaikkiin jäsenvaltioihin samanlainen lähestymistapa. Ei voi olla niin, että kasvava ala on tässä tilanteessa. Näin matkailualan järjestöstä hyvän raportin, oliko se viime vuonna, viime kesänä, näin hyvän raportin tilanteesta. Emme me voi tätä ilmiötä välttää. Meidän on nähtävä uusia mahdollisuuksia näissä uusissa liiketoimintamallissa. Ei se minnekään katoa alana. Nuoret ja muutkin käyttävät näitä uusia välineitä, luovat näitä uusia liiketoimintamalleja. Niin kuin alustuksessani totesin, kesäkuussa teemme työtä ja mehän olemme sitoutuneet tähän jo sisämarkkinastrategiassa, yhtenäismarkkinastrategiassa. Meillä on yksityiskohtaiset suuntaviivat siitä, miten käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kolme asiaa täytyy varmistaa. Ensinnäkin näiden yritysten on maksettava veronsa. Toiseksi täytyy huomioida tuoteturvallisuus, kuluttajien turvallisuus ja kolmanneksi työalan lainsäädäntö. Meillä on hyvää ohjeistusta myös olemassa olevassa lainsäädännössä. Uskon, että tämä kyllä voisi toimia. Emme me voi elää entiseen malliin niin, että osa jäsenvaltioista pitää jakamistalouden yrityksiä tervetulleen ja toiset taas täysin kieltävät nämä yritykset. Ei näin saisi tapahtua tällaisessa yhteisössä kuin Euroopan unioni. Meillä on myös sisämarkkinastrategia ja tähän olemme sitoutuneet sitä kautta. Ja keväällä tosiaankin asiaa jatkotyöstetään, niin kuin totesin. No sitten maahanmuuttokriisin vaikutukset tällä alalla. Totta kai tämä tarina on vasta varsin uusi, mutta yksikkömme seuraavat tilanteen kehittymistä hyvin tarkkaan. Tällä hetkellä seuraamme välittömiä vaikutuksia, mutta luonnollisesti voimme Voimme tarjota näiden analyysien tuloksia. En nyt osaa täsmentää vielä aikataulua, mutta vaikutuk- ilmiökohtauksista voimme siis teitä raportoida, joita ilmiöllä on matkailualalla. No sitten pyöristä. Polkupyörät. Puheenjohtaja kysyy, miksi hän kääntyy puheenjohtajan puoleen. Tiedän henkilökohtaisesta kokemuksesta, että on saatava kaupunkien ja alueiden tuki. Rahoitusta on, rahastoja on olemassa sille, että saamme pyöräteitä aikaiseksi. Meillä on esimerkiksi Itä-Puolassa erinomaisia esimerkkejä siitä, että on rakennettu tuhansia kilometrejä pyöräteitä. Rahat ovat olemassa todellakin, mutta täytyy saada tukea alueilta ja kaupungeilta. Ei komissio lähde pyöräteitä rakentamaan, mutta totta kai tämä on sellainen aihe, joka on osa myös meidän analyysiamme ja toimintasuunnitelmamme. Totesin, että varsin pian saamme tällaisen konseptipaperin. Sitä tulee varsin lyhyt. Totta kai kuulemme siinä vaiheessa myös sidosryhmiä, alan edustajia, järjestöjä, Euroopan parlamentin edustajia, alueita, hallintoja, hallinnon eri tasoja. Minä itse näkisin tämän asiakirjan sillä tavalla, että yrittäisimme saada aikaiseksi varsin tiiviin, lyhykäisen asiakirjan, joka saa tuloksia aikaan. Meillä on nyt varsin lyhyt neljän vuoden aikajakso edessämme siinä ajassa tämä prosessi täytyisi saada ikään kuin pakettiin ja pitäisi yrittää saada aikaiseksi tuloksia niin, että saisimme tähän asiakirjaan ajatuksia, jotka jäsenvaltioissa myös hyväksyttäisiin. Itse pohdin sitä, mikä on luovan teollisuuden, muotialan ja matkailun käsiteollisuuden välinen suhde. Totta kai muitakin aloja tähän yhteyteen voidaan nostaa. Jäsenvaltioiden kanssa täytyy olla yhteydessä, koska voihan toki olla, että tiedotus on varsin heikkoa, koska niin moni teistäkin on toistanut, että hyvää tiedotusta ei ole saatavilla. Yritykset eivät löydä oikeaa osoitetta, josta rahoitusta voisi hakea. Tilanne ei siis ole hyvä. Me kuitenkin työstämme käsikirjan nimenomaan tähän tarkoitukseen. Rahoitusta on saatavilla, rahaa on paljon. Välttämättä mahdollisuudet eivät ole niin näkyviä, eikä ole ihan kirjattu mustaa valkoiselle, että nämä rahat nyt on korvamerkitty matkailualalle. Kyse on nyt siitä, että tiedotamme ihmisille ja toimijoille siitä, mistä rahaa voi hakea. Olen tyytyväinen tähän näkemysten vaihtoon teidän kanssanne. Annan teille yksityiskohtaiset kirjalliset vastaukset kaikkiin konkreettisiin kysymyksiin. Mutta sanoisin, että meidän välillämme ei ole mitään jakolinjoja. Euroopan komission näkökulmasta haluaisin toimintaa myös näillä varsin pehmeillä välineillä, jotka meillä on käytössämme. Jankowska. Arvoisa komission jäsen Jankowska, oikein paljon kiitoksia Kiitokset esityksestä ja antamistanne vastauksista. Me vastaamme valiokuntana liikenteestä ja matkailusta, mutta meillä on yhtäältä matkailusta vastaava komission jäsen ja liikenteestä vastaava komission jäsen. Toivottavasti seuraavaan vierailuun ei kulu kolmea vuotta, mutta vielä kerran oikein paljon kiitoksia näkemiin.